Good afternoon, ladies and gentlemen. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Aloitamme tämän talousarvion valvontavaliokunnan kokouksen. Täällä on uusia kasvoja paikalla. Ja se johtuu siitä, että tämän valiokunnan byroista kukaan ei päässyt paikalle tähän kokoukseen. Ja sen vuoksi minua pyydettiin, ja kuten aina, minun ainut ansioni on se, että olen kaikkein vanhin jäsen. Sitä nyt ei voi auttaa, joten näin asia on. Hienoa. Olette kaikki saaneet esityslistaluonnoksen. Onko teillä mitään kommentteja esityslistaan? Ellei kommentteja ole, esityslista on hyväksytty ja siirrymme kohtaan kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Minun täytyy kertoa teille, että Rotsi Svetits on uusi henkilökunnan jäsen valiokunnan jäsen ja hän on erittäin tervetullut. Hän on valiokunnan sihteeristön jäsen, siis uusi ja hän on Kroatiasta erittäin tervetullut. Bulgaria, Tsekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Ingla, Englanti, äh, Unkari, Puola, Hollanti, Ruotsi ja Suomi ovat kielet, joita voidaan puhua. Tuntuu nyt keneltäkään siltä, että ei pääse puhumaan omaa kieltä, ilmeisesti näin ei ole. Niin täytyy nyt vielä varoittaa teitä siitä, että koko maailma seuraa kaikkia, mitä sanotte, sillä tämä kokous lähetetään suorana internetissä. Sitten siirrymme esityslistan kohtaan kolme. Meidän täytyy hyväksyä pöytäkirjat äh, kokouksista 4. ja 5. marraskuuta, 7. marraskuuta, 14. marraskuuta ja 25. ja 26. marraskuuta tänä vuonna. Onko mitään huomioita näihin pöytäkirjoihin? Ellei näin ole, ne on hyväksytty. Tämän jälkeen siirrymme esityslistan kohtaan neljä. Kyseessä on vastuuvapaus 2012. Meillä on täällä aluekehitysasioista vastaava komission jäsen Haan ja tilintarkastustuomioistuimesta herra Greten. Molemmat ovat erittäin tervetulleita. Ja nyt aluksi antaisin edustaja Piiperille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Hän on esittelijänä. Ja herzlichen Dank. Kiitos herra puheenjohtaja. Herra komission jäsen ja herra tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Uskoakseni nyt on ratkaiseva, ainakin tärkeä kokous ajatellen vastuuvapausmenettelyä. Ja meillä on aluksi syytä kiittää siitä, että yhteydenpito, jota me, minä esittelen ja kaikki varistajat olemme voineet osoittaa puheenjohtaja Barrosolle. Ja ne tiedot ovat toivoneet tämän vuoden loppuun mennessä, että kaikki nämä tiedot ovat nyt saatavilla. Minä itse olen nyt nähnyt ne jo parin tunnin ajan ja siis tiedämme sen, mitä komissio seuraavalla rahoituskaudella, minkälaisia korjauksia se suunnittelee. Tässä ensinnäkin kiitoksia, Sisällisesti palaan vielä tähän uudestaan, mutta meillä nyt joka tapauksessa on jotakin kouriin tuntuvaa. Sitten haluaisin kysyä, äh, anteeksi kiittää kysymyksistä, joihin on vastattu määräajan puitteissa. Minusta suurin osa kysymyksistä on vastattu tyydyttävästi. Olin hiukan yllättynyt joistakin kommenteista, jotka olivat kreikaksi. Tätä vedotaan oppimaan, mutta ehkä tämä on vielä jotenkin saatavissa jälkikäteen muussa muodossa. On muutama asia, jotka eivät ole tyydyttäviä, mutta koordinaattorimme tulevat näihin erityisesti puuttumaan. Minä en nyt oikein tiedä, pystyykö tilintarkastustuomioistuin esittämään lyhyen lausunnon asiasta, herra Gretel – tästä tiedonannosta olisi siis ainakin olisi niistä nyt kysymyksiä tapauksessa tästä asiasta, mutta kuitenkin haluaisin nyt puhua tärkeimmästä asiasta meidän kannaltamme. Mikä meitä nyt on häirinnyt rakennerahojen rahastojen toimeenpanossa? Mehän kaikki tiedämme, että virheitä tapahtuvat ovat inhimillisiä, mutta jos aina samat virheet toistuvat ja aina samat tahot tekevät nämä virheet, on vaadittava myöskin sitä, että katsotaan syitä ja mainitaan, mitä syyt ovat nimeltä. Ja tämä on niin kuin tieliikenteessä, että jos minä jatkuvasti rikon liikennesääntöjä, silloin minä ajokortin haltijana jossakin vaiheessa menetän ajokorttini. Ja vuosien ajan on samat virheiden lähteet. Kysymys on aina julkisista hankinnoista ja <clears throat> siitä, että ilmoitetaan kuluja, jotka eivät ole tukikelpoisia. Ja olemme nähneet tässä hiukan muutoksia maiden osalta, mutta kuitenkin tämä keskittyy muutamiin jäsenvaltioihin, jotka ovat pääsyy virheille. Minusta periaatteessa ei ole tyydyttävää se, että jos vastataan ja sanotaan, että ensi kaudella kaikki on paremmin. Se on vastaus joka punaisen langan tavoin on ollut nähtävissä vastuvausmenettelyssä viimeisten 15, 16, 17 vuoden ajan. Me nyt kuitenkin haluamme, sanoiko tämän suoraan, me haluamme nyt kuitenkin tehdä nyt selkeää tulosta, eli saada aikaan saskelia tässä vastuuvapausmenettelyssä, etenkin kun nyt ennen Eurooppa-vaaleja olevassa, olevan ajanjaksona me olemme tällä hetkellä ja meille parlamenttina – tilanne on se, että meihin kohdistuu odotuksia, jotka ovat sellaisia, että meidän pitäisi olla kriittisiä, että me emme nyt tässä erityisesti suojele ketään. Tämä on meidän poliittinen tehtävämme, meidän täytyy huolehtia avoimuudesta. Ja minun on todettava, että ajatellen menettelyä itsessään olen ollut aika tyytyväinen siihen, mitä tähän mennessä on tapahtunut askel askeleelta, vaikkakin sisällöllisesti on vielä paljon lisäkysymyksiä. Nyt päästäkseni heti asian ytimeen. Se, että meidän painopisteemme tällä hetkellä ole se, että nyt tässä eh, tiukemmin puhuttaisiin maaseudun kehittämiseen ja maatalouspolitiikkaan. Tähän liittyy kysymyksiä, samoin myöskin tiedottamiseen asiasta. Ja eh, kehitysrahastot, eh, rakennerahastot, me vieläkään ole täysin ymmärtäneet sitä, mikä on tämä riskipohjainen lähestymistapa mistä lähtien ylipäätään komissio puuttuu kehitykseen. Meillä on sellainen tunne, että on olemassa hyvin paljon pelivaraa ja me ulkopuolisena emme ymmärrä, missä maissa milläkin pistokokeilla, mistä kynnysarvosta lähtien todella komissio puuttuu asioihin. Ja komission sen Haan, tämä on ollut meidän yhteisen kirjeemme ydinkysymys, sen kirjan, jonka me lähetimme puheenjohtajan Barrosolle. Me haluaisimme automatiikan, joka myöskin parlamentin kannalta olisi ymmärrettävissä. Sellaisen, joka ei olisi sellainen, että se riippuisi jostakin komission pelivarasta, Riskipohjainen, vaan se, mikä me kaikki haluamme, mutta me haluamme tietää, missä ovat rajat, mitkä, mitkä ovat ne kynsarvot, milloin ne ovat meidän kannaltamme ymmärrettäviä. Ja sitten toinen asia, johon myös on puututtava, tähän te olette antaneet hyvin myönteisiä, myönteisiä viitteitä, eli miten toimita niin sanotaan, jotka toistuvasti rikkovat määräyksiä. Kysymys on delegoissa säädöksessä eräässä kohdasta siinä, ja tämän te olette ilmoittanut, ja parlamentin taholta me voimme painokkaasti todeta, että on hyvä, että tällainen ilmoitus on, että tämä tullaan tekemään helmikuussa. Ja me todellakin odotamme, että helmikuussa tulee jotakin konkreettista käsiteltäväksi, ja silloin minun mietintöni luonnos menee käännettäväksi, joten vielä aikaa tarttua tähänkin kysymykseen, mutta sen tulee nyt olla osa seuraavia askelia, joita me odotamme aluepolitiikassa vastaavalta komissionilta ja hänen joukkueeltaan. Sitten vielä muutama erityinen jatkokysymys, mutta haluaisin jättää ne nyt keskustelussa esille nostettaviksi. Varmastikin muillakin on paljon kysyttävää. Mutta minä haluaisin ehkä jättää tämän tähän perustavanlaatuiseen kommenttiini. Ja haluaisin myöskin kiittää tilastustuomioistuinta erityisesti siitä, että olemme saaneet arvokkaan perustan työllemme, joka on antanut meille pohjaa lähettää kriittinen kirje suoraan komission puheenjohtajalle. Me tilastollisesti olemme hyvin pitkälti yhtä mieltä, mutta viime kädessä se, mitä teollisuusomiston on antanut, on hyvin arvokasta apua. Ja tätä nyt sitten sikseen nämä maakohtaiset kertomukset, joita joka kerta joudutaan vaatimaan erikseen, kun ne sitä saadaan, emmekä tule nytkään luovuttamaan. Minä vielä tulen kokemaan sen, että me rakennerahastojen ja maaseudun kehityksen osalta tulemme saamaan maakohtaiset eh, kertomukset koska muut, mutta muuten se, mitä komissio antaa poikki kattavassa analyysissä on hyvin arvokasta. Tästä meiltä tällaiset alustavat kommentit. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi antaisin tilintarkastustuomioistuimen edustaja Lehra Gretelle. Puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää tämän jäseniä ja parlamenttia yleisesti luottamuksesta, jota minä viime viikkoina sain kuulla, eh, mitä tulee tehtäväni to- uudistamiseen. Haluaisin luvata, että haluan tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa. Yhdessä olen tietoinen siitä, että parlamentti on meidän toimeksiantajamme ja että me parlamentin kautta voimme tehdä työtä Euroopan kansalaisten hyväksi, joten vielä kerran suuret kiitokset saamastani luottamuksesta. Toiseksi Haluaisin pyytää anteeksi herra Piiperiä. Olin hiukan nopea, sanoin hiukan liian nopeasti, että tuomioistuin voisi, tilastotuomioistuin voisi jo tänään ottaa kantaa komission tiedonantoon. Mekin olemme saaneet sen vasta nyt. Virallisista meille ei ole vielä edes toimitettu, joten valitettavasti joudut olemaan hiukan kärsivällinen ennen kuin me kollegiona voimme ottaa siihen kantaa. Kommentit eivät kuulu tulkeille salista. Niin. Mutta minun kuitenkin kysytään myös, mitä muuta 27 muuta kollegaa ajattelee asiasta, joten voi ottaa asian vielä kantaa. Puheenjohtaja, olen iloinen voidessani tänään esitellä teille vuoden 2012 vuotisen kohdan 5, joka sisältää ö, tärkeimmät asiat, jotka liittyvät aluepolitiikan energiaan ja liikenteeseen. Tämä luku 5 kattaa kaiken kaikkiaan maksuja 41 miljoonan euron edestä aluepolitiikka on 96 prosenttia tästä kokonaisuudesta. Näyte, joka koostui 120 maksusta, oli se, jolla kautta tuomioistuin tutki sitä, miten on noudatettu olemassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. Tuomioistuin on tullut siihen tulokseen, että virheaste ulko- aluepolitiikassa, energiassa ja liikenteessä yhteensä on 3,7 ja 9,9 prosentin välillä. Ja 68 prosenttia on todennäköisin virheaste. Jälleen kerran tämä virheaste on aineellisen 2 prosentin kynnyksen yläpuolella kuitenkin se on huomattavasti alhaisempi kuin virheasteet, joista raportoitiin vuosilta 2006, vuodesta 2006 jaksolla. Näiden arvioitujen virheasteiden lisäksi Tuomioistuin on arvioinut muita tärkeitä indikaattoreita, jotka liittyvät siihen, miten budjettia on pantu toimeen. Tämä on virheiden frekvenssi. Tämä indikaattori osoittaa, mikä, missä määrin tutkitut transaktiot ovat sellaisia, että ne on vaikuttanut jokin virhe, vakava tai vähemmän vakava virhe. Aluepolitiikan, energian ja liikenteen alueella 28 120 transaktiosta, jotka tarkastettiin, oli sellaisia, että niin vaikuttivat virheet. Tämä muodostaa 49 prosenttia kaikista tarkastetuista transaktioista vuonna 2012. Hiukan yli puolet transaktioista, joihin vaikutti minkään tyyppinen virhe, on annettu riittävästi tietoa jäsenvaltioille, niiden viranomaisille, jotka ovat havainneet ja korjanneet ainakin muutamia ongelmista ennen kuin ne ovat sertifioineet maksut komission suuntaan. Uusimmat virheet, jotka on nähty, liittyvät siihen, että on otettu julkisen hankinnan sääntöjä. Useimmat jäävät virheet liittyvät siihen tukikelpoisuuden kysymyksiin ja siihen, että on otettu myöskään valtioavun sääntöjä. Ennen kuin jatkan, haluaisin korostaa sitä, että virhe ei välttämättä merkitse sitä, että on ollut tuhlausta tai petoksia. Ensinnäkin, sallikaa minun mainita asiat, jotka liittyvät virheisiin, jotka liittyvät julkisiin hallintoihin. Kuten aiemminkin vuosina, tilastumistuin on todennut, että se, että ei noudateta EUn ja kansallisia julkisen hankinnan sääntöjä, on ollut suurin erettyksen sääntöpoikkeamuksien syy tällä alueella. Tämä ei suinkaan merkitse välttämättä sitä, että EUn tukemat hankkeet sinänsä eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Minä haluaisin myös kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan ja ajatella, miten tärkeää ovat julkiset hankinnat. Tilastustuomioistuin suunnittelee, että se tulee tekemään erityisen tilastustuksen tästä aiheesta. Toiseksi, muutama sana eh, tukikelpoisuusvirheistä tuomioistuin arvioi sitä, että näitä sääntöjä ei ole noudatettu täysin tiukasti. Useimmat säännöistä vaan sellaiset jäsenvaltiot itse ovat ne määränneet, joten on kysymys esimerkiksi sellaista eh, tukikelpoisuudesta, joka koskee maksuja, jotka on ilmoitettu. Sitten kolmanneksi se, että noudatetaan valtion tukien, valtionavun sääntöjä. Tämä merkitsee sitä, että jäsenvaltioiden toimet eivät saa aiheuttaa vääristymää kilpailulle sisämarkkinoilla. Perussääntönä, joka on peräisin perustamissopimuksesta, valtion apu ei ole laillista, paitsi jos on erityisesti, jos on erityinen lupa. Tämä lupa voi tulla joko, olla peräisin joko itsestään perustamissopimuksesta, asetuksessa silloin on kysymys pienistä apusummista tai erityisistä päätöksistä, joita komissio on tehnyt tutkittuaan sitä, miten tämä yksittäinen apu on sovellettavissa yhteensopivaa sisämarkkinoilla. Luku 5 tarjoaa tästä erityisiä esimerkkejä. Esimerkiksi satamalaitosten äh, tuki, mm, tuki tällä alueella on ollut valtion tukea, mutta sitä ei ollut ilmoitettu komissiolle, joten sen yhteensopivuus sisämarkkinoiden kanssa tästä syystä ei ole sellainen, että se olisi arvioitu. Hyvät naiset ja herrat, sen lisäksi haluaisin tarttua siihen kysymykseen, miten tuomioistuin on ottanut huomioon rahoituksen korjaukset vuonna 2012. Ennen kuin jatkan, haluaisin korostaa sitä, että tutustumiston on velvollinen vuotuisessa kertomuksessaan ilmoittamaan siitä, ovatko transaktiot laillisia ja säännönmukaisia. Komissio on velvollinen suojelemaan Euroopan unionin taloudellisia etuja. Tilintarkastustuomioistuimen ja komission lähestymistapa on asiassa erilainen, mutta kuitenkin nämä näkökannat ovat toisiaan täydentäviä. Rahoitukset korjaukset, joita ovat käynnistäneet joko komissio tai jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka ovat johtaneet siihen, että tapahtunut tietystiä korjauksia, jotka liittyvät projektirahoitukseen tai korvauksiin vuosien mitana, ovat vähentäneet arvioidun virheasteen vuoden 2000 osalta. Toisaalta kuitenkin tällainen flat rate rahoituskorjaus, joka ei poista epäsäännönmukaisia maksuja ilmoituksista, jotka liittyvät siihen, millaisia kustannuksia on syntynyt projektitasolla, eivät vaikuta tilintarkastustuomioistuimen arvioimaan virheasteeseen. Joten toisin sanoen sellaisissa tapauksissa, jossa tilintarkastustuomioistuin on havainnut virheen, mutta rahoituksellinen korjaus on jo pantu toimeen projektitasolla, tämä virhe ei tule vaikuttamaan siihen, miten virheaste on arvioitu. Tämä esimerkiksi on ollut tapaus, kun on ollut lukuisista ranskalaisista jotka tutkivat vuoden 2012 osalta, kuten mainittu kohdassa 1,3 ja kohdassa 1,33 luvussa 1 vuosikertomuksessa. Lopuksi, mitä tulee järjestelmän, järjestelmien tehokkuuteen? Työ on keskittynyt kuten aikina vuosina siihen, mikä rooli jäsenvaltioilla on ja niiden tiedotusviranomaisille ja minkälaista työtä komissio on tehnyt näiden ohjaamiseksi. Vastuu siinä, miten tutkitaan alueellista rahojen käyttöä, on komission jäsenvaltioiden. Mitä sitten tulee tiedotusviranomaisiin vuonna 2012? Tiedotusviranomaisen arvio arvioi 2012 tällaisista viranomaisista, joita on luotu jäsenvaltioihin. Todettiin, että yksi neljästä oli tehokas ja muut olivat osittain tehokkaita. Snowsofton havaitsi heikkouksia siinä, miten tilintarkastusviranomaiset toteuttavat tilintarkastukset ja miten ne ilmoittavat tuloksista. Toiseksi tilintarkastusmyöntä havaitsi heikkouksia työssä, jota komissio tekee ohjatakseen tilintarkastusviranomaisia. Nämä heikkoudet liittyvät pitkälti siihen, että tieto, jota komissio antaa, on puutteellista silloin, kun se tekee työtään. Lisää tietoa tästä voidaan löytää tulossa olevasta erityiskertomuksesta, jonka tilintarkastustuomioistuin tekee, jonka otsikona on Taking Stock of Single Audits and the Commission's Reliance on the Work of National Audit Authorities in Cohesion, ja se tullaan julkaisemaan lähiaikoina. Puheenjohtaja, esittelijä, hyvät valiokunnan jäsenet, vanhaiset herrat, kiitos tarkkaavaisuudestanne. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Meillä on nyt tilintarkastustoimista tuomioistuimesta kollega myös läsnä ja meillä oli mahdollisuus lisätä jotakin. Herra Lasaru, haluatko käyttää puheenvuoron? I am... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä olen vastuussa nyt tästä vuodesta alkaen tästä osasta viisi. Eli meillä ei ole mitään lisättävää, mutta koska kollega Greten mainitsi tämän julkisten hankintojen tarkistuksen, niin koska minä olen Ekon valikunnalle tästä puhunut 5. marraskuuta, niin voin sanoa, että tarkoituksemme on tehdä julkisiin hankintoihin kohdistuva toteutumistutkimus eh, joskus maalis-huhtikuussa ja oli hyvä käydä keskustelua Ekon valiokunnan kanssa ja näin saimme tietää, mistä oltiin huolestuneita. Me olemme olleet yhteydessä komissioon ja nyt tämä eh, performance audit on lähdössä käyntiin. Meillä on tammikuun lopulla tilaisuus, jonne tulee puhuja komissiosta ja asiantuntijoita, jotka ymmärtävät julkisia hankintoja ja toivomme, että seminaarin ajatusten vaihto helpottaa sitä, että pystymme paremmin eh, keskittymään oleisiin seikkoihin julkisissa hankinnoissa. Kiitoksia. Seuraavana annan komission jäsenelle puheenvuoron. Komission jäsen Haan, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat tilastosanomien eh, jäsenet, hyvät eh, naiset ja herrat, edustajat, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin kiittää herra Greiteniä oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta aluepolitiikan luvun estelystä vuosikertomuksessa. Virheaste aluepolitiikassa on alle puolet verrattuna jaksoon 2006-2008. Sanon tämän siitä syystä, että esittelee viittasi siihen, että viimeisten 16-17 vuoden aikana ei ole päästy asiassa eteenpäin. Minä kuitenkin olisin sitä mieltä, että minusta on selkeä ero nähtävissä eri jaksoihin verrattuna ajatellen lukuja. Sanon tämän siitä syystä myös, että tilintarkastustoimisto vuonna 2012 on todennut, että virheaste on hiukan noussut. Lähden kuitenkin siitä liikkeelle, että ohjelmien toimeenpanon yhteydessä virheaste tulee olemaan tällä tasolla – minä olen missään vaiheessa sanonut sitä, että tämä liittyy monivuotisen politiikkamme logiikkaan ja siihen mutkikkaita erinäiset ohjelmat ovat rakenteeltaan. Ja viime kädessä tämä liittyy myöskin näihin asetuksiin. Mehän me voi täysin olla piittaamatta asetuksista asetusten puitteissa. On tiettyjä sovelluksia paikan päällä, me otamme tästä opiksemme – me otamme huomioon suosituksia ja seuraavalla rahoituskaudella voitte nähdä, että monia vaatimuksia pannaan toimeen ja lähdemme liikkeelle siitä, että ne tulevat osoittamaan sitten tarvittavaa tehokkuutta. Kokonaisuudessaan, jos me nyt katsomme lukuja, voimme nähdä, että trendi on myönteinen. Tämä rahoituskausi on tuomassa parempia tuloksia Presidentti Caldera on tämän vahvistanut täällä valiokunnassa ollessaan tähän liittyvät oikeudelliset puitteet ovat johtaneet siihen, että järjestelmämme ovat kokonaisuudessaan toimimassa paremmin. Tämä on yhtä tärkeää kuin oikeudelliset puitteet ja yhtä tärkeää on tietysti myöskin johdonmukainen toimeenpano. Komissio on voimakkaammin kuin aiemmin harjoittanut aktiivista valvontaa, miten tulee, val, miten tulee valvontaa ja hallintojärjestelyihin jäsenvaltiossa. Haluaisin tästä mainita jotakin esimerkkejä. Ensinnäkin me järjestelmällisesti nyt hyödynnämme maksatusten keskeytyksiä silloin, kun syntyy ongelmia. Haluaisin tämän luvuissa esille. Vuonna 2012 ja 2013 maksuja kokonaisuudessaan on 184 EFRE, kalokeisrahaston ja rakennerahastojen ohjelmien osalta. On ollut erinäisiä keskusteluja ja 137 osalta näitä menettelyjä on käyty vuonna 2018. Meillä on ollut maksujen keskeytyksiä, ollut 13 ohjelmasta tai ohjelman osasta. Tämä koskee Espanjaa, Italiaa, Viroa ja Saksaa. 24 kehitys- ja kohesio-ohjelmaa, niin osalta tilanne on käynnistetty maksatusten keskeyttäminen. Jäsenvaltioiden viranomaiset meidän valvonnassamme tulevat tekevät kovasti työtä näiden virheiden korjaamiseen. Vuonna 2013 voimme nähdä, että yli puolet ohjelmista on päässyt sellaiseen tilanteeseen, että maksatuksia voitu jatkaa. Oli monissa tapauksissa vakuuttua siitä, että ohjelmaviranomaiset ovat panneet toimeen korjaavat toimenpiteet. Keskeyttämiset ovat tärkeä korjausväline käynnissä olevalla jaksolla vuodessa 2014 otamme askeleen vielä eteenpäin ja täydennämme tätä nettorahoituskorjauksilla. Tästä hiukan lisää myöhemmin. Toiseksi, emme vain varmista sitä, että poistamme virhelähteet tulevaisuudessa. Kuten aiemminkin, me vaadimme tällaisia rahoituskorjauksia. Käynnissä olevalla tukikaudella nämä korjaukset täytyy syyskuun loppuun mennessä 2013 pelkästään komission tarkistuksen osalta johtaneet siihen, että on tehty korjauksia yli lähes miljardin, miljardin euron osalta. Jäsenvaltiot itse ovat meille ilmoittaneet 1,3 miljardia. Ne ovat tehneet ja osa näistä ovat tällaisia summittaisia korjauksia. Tätä kautta voimme todeta, että hyvin tehokkaasti suojelemme EUn budjettia ilman, että joudumme tekemään paljon vaivan vaativia yksittäisiä tarkastuksia. Komissio käynnissä tukikaudella, kuten seuraavallakin tukikaudella, tulee kiinnittämään erityisesti huomiota siihen, että järjestelmät toivat eh, asianmukaisesti. Summittaiset korjaukset tulevat olemaan edelleen tärkeä korjausmekanismi, ja tulevaisuudessa niillä tulee olemaan vielä tehokkaampi pelotevaikutus. Tässä yhteydessä haluaisin mainita, että kollegani Shemeta on jo tehnyt tällä eh, alueella työtä, niin voi täysin ymmärtää sitä, että tietysti näitä summittaisia korjauksia ei ole ottanut huomioon laskiessaan virheastetta. Meidän korjauksemme tek tapahtuvat kaikki asetusten pohjalta. Yleinen asetus sen artiklassa 99 kohdassa 2 on sitä mieltä, että tällaiset summittaiset korjaukset voidaan nähdä korjausvälineenä. Ja uudessa asetuspuitteissa satan, artiklassa 45 kohdassa kaksi on nähty tämä sama määrä suurestaan, joten jos katsotaan, että tällainen summittainen korjaus on tarvittavissa, tar- tehtävissä tarvittavissa jonkin ohjelman puitteissa, kun sitä kautta pyritään suojelemaan Euro- Euroopan unionin taloutta, eurooppalaisia veronmaksajia, ja se, että konkreettisesti pannaan toimeen tämä ohjelmissa, se on hyvin tärkeää. Haluaisin sanoa, että nyt tuomioistuin olin, sen olisi pitänyt ottaa huomioon tämä mekanismi, ja meidän laskemme mukaan silloin virheaste aluepolitiikan alueella olisi ollut 0,8 prosenttia alhaisempi kuin mitä eh, tilastomisto on laskenut, eli täsmälleen 6 prosenttia, eli täysin sama kuin vuonna 2011. Olen yhtä mieltä tunnetustumiseen tärkeä kautta siinä mieltä, että myöskin silloin kun täällä esiteltiin vuosikertomusta, todettiin, että komission pyrkimys suojella EUn budjettia voidaan arvioida myönteisesti juuri näiden summittaisten korjauksien myötä. Myös komissio tukee sitä, että jatketaan työtä tällä tavalla. Ja tätähän edustajatkin ovat juuri päättäneet, kun on päätetty aset, uusista asetuksista seuraavalle rahoituskaudelle. Haluaisin tässä yhteydessä myös viitata tärkeisiin kumppaneihin tämän työn osalta jäsenvaltioissa, mitään kansallisiin ja alueellisiin tarkastusveronomaisiin ovat tärkeä kulmakivi meidän äh, valvontajärjestelmissämme on tärkeää, että ne toimivat luotettavalla tavalla, joten me keskitämme suuren osan valvontatoiminnastamme siihen, että tämä varmistetaan. Vuodesta 2009 me tutkimme tätä järjestelmällisesti ja valvomme muun muassa sitä, minkälaisia valvontamenetelmiä he käyttävät, samoin myöskin tuloksia, joita nämä, joilla elementin työstä syntyy. Olemme tehneet paikan päällä erinäisiä tarkistuksia ja yli 47 hmm, viranomaisen toimintaa, jotka ovat tutkineet kalukehitys- ja kohesiorahastojen käyttöä vaan kattaa 96 prosenttia varoista, joita on käytetty, joten tärkeää, että voimme luottaa siihen, miten valvontaviranomaiset toimivat. Me tiedämme, mitä ongelmia on, ja tulemme teemme parhaamme parantaaksemme näin viranomaisten toimintaa, joilla on vaikeuksia, entinen kapasiteetti ja toimintakykyä voidaan kohentaa. Minun yksikölläni on hyvin tärkeää se, että henkilöä, henkilöstöä paikan päällä on riittävästi ja että on olemassa operatiivinen riippumattomuus. Tarkastuskertomukset, joita nämä viranomaiset tekevät, ovat hyvin tärkeää myöskin meidän tiliemme luottavuuslausumalle. Vuoden 98 prosenttia ilmoitettuista virheistä olivat sellaisia, että saatamme luottaa näihin tuloksiin. Vuonna 2013 kaksi kolmasosaa nimenomaan maksusten keskeyksistä perustuu siihen, että on saatu raporttia valvontaviranomaisille. Eli järjestelmä toimii. Ja myöskin terveystumista on tutkinut valvontaviranomaisten toimintaa. Ja niiden, hänen sen tutkimista viranomaisista se pääsi samanlaisiin johtopäätöksiin kuin mekin. Ja <clears throat> me olemme hyvin pitkälti kiinnittäneet huomiota siihen, miten yksittäisviranomaiset toiminnassaan ovat kehittäneet toimintaansa. Jäsenvaltiot jäsenvaltion valvontaviranomaiset olisi, hallintoviranomaiset olisi löytää itse asiassa nämä virheet aiemmin, joku esitettiin maksatuspyyntöjä. Se osoittaa sen, että hallintoviranomaiset eivät toimi vielä kaikkialla johdonmukaisesti ja luotettavasti. Valvontajärjestelmät voivat toimia vain silloin, kun jäsenvaltiot tekevät kotitehtävänsä ja havaavat heikkoudet tässä ensimmäisessä valvonnan vaiheessa ja poistavat nämä virheet. Meillä on käynyt lukuisia keskusteluja vuoden 2011 vastuunvapauspäätösman yhteydessä ymmärsin että toivottiin tehokkaampaa sanktiojärjestelmää, että halusitte lisää välineitä, joilla olisi pelotevaikutus ja halusitte, että nettokorjaukset olisivat tärkeitä mitä tulee nimenomaan varojen kulkemiseen silloin, kun on kysymys virheellisistä ohjelmista. Seuraavalle tukikaudelle me olemme nyt saaneet aikaan oikeudelliset puitteet paremmiksi, mitä tulee nettokorjauksiin. Meillä on myöskin hallintoviranomaisten äh, raportteihin lisätty myöskin tällaiset hallinnoiset lausumat, ja tätä kautta olemme saaneet aikaan lisää houkuttimia korjata virheitä ennen kuin mitä maksatuspyyntöjä esitetään komissiolle, ja, ja tätä kautta voidaan eh, kokonaisuudessaan puuttua näihin virheisiin. Ajatellen sitä, että jäsenvaltiot itse havaitse, virheitä, ja silloin tällaisia nettokorjauksia tulee uusi puitaistus on sellainen, että siinä nämä nettokorjaukset, silloin kun esimerkiksi vakavista virheistä, jotka liittyvät hallinnollisiin valvontajärjestelmiin, ovat sellaisia, joita voidaan toteuttaa. Tässä komissiolle ei jää mitään pelivaraa. Esittelijän pyynnöstä ja minä pyydänkin kiittää sitä, että näistä myönteisiä reaktioita sekä esittelijät ovat esittäneet myönteisiä kommentteja. Komissio on lähettänyt teille tiedonannon, tästä on jo puhuttukin Nämä tiedot sisältävät kattavan ymmärrettävän selityksen, mikä on tämä nettokorjausmekanismi vuodesta 2014 eteenpäin. Tämä on asia, joka on jo päätetty, ja minä olen varma siitä, että tämä tiedonanta sisältää vastauksen moniin kysymyksiin. Aluepolitiikka on avainpolitiikka Euroopan unionissa. Se sisältää resursseja investoinnille, kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Se vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta. Se edistää myöskin niiden alueiden, jotka ovat heikompia mahdollisuuksia saavuttaa EUn muutosat ja nimenomaan ajatellen taloutta. Nämä ovat hyvin tärkeitä, nämä investoinnit alueellisen talouden kehityksellä. Oikeudelliset puitteet seuraavaa ohjelmakautta varten tähtäävät siihen, että politiikastamme tulee tehokkaampaa, yksinkertaisempaa, se enemmän tuloksiin suuntautuvaa ja keskittyneempää. Mutta saman aikaan myöskin budjetin osalta pyritään saamaan aikaan Siis Me voimme voimakkaammin keskittämään varamme investointiin, niihin, jotka tähtävät kasvumme, tulemme vaatimaan mitattavissa olevia avoimia tavoitteita. Me tulemme käyttämään tehokkaammin edelleen rahoitusvälineitä, joilla voidaan tukea PK-yrityksiä ja me olemme myöskin pyrkineet vahvistamaan jäsenvaltioiden vastuuvapautta asioissa, vastuuvelvollisuutta asioissa. Jotta voidaan saada aikaan parannuksia aluepolitiikan alueella, on tärkeää, että saadaan tiukkaa läheistä yhteistyötä vastuussa olevien kansallisuusviranomaisten, alueisten viranomaisten ja eurooppalaisten viranomaisten välillä. Jäsenvaltiot vast- tulevaisuudessa tulevat yhä enemmän olemaan vastuussa EU-varojen hallinnoinnista. Tietosuojelustumien kertomukset ja tämän valiokunnan tuki ovat viime vuosina tässä mielessä osoittautuneet suureksi avuksi. Edelleenkin keskustelussa te tulette olemaan ratkaisevan tärkeitä. Komissio edelleenkin tulee harjoittamaan johdonmukaista valvontaa jäsenvaltioiden suuntaan, kun ajatellen kansalaisia alueilla, kansalaisia, jotka ovat myöskin eurooppalaisia veronmaksajia. Thank you, Commissioner. Paljon kiitoksia komission jäsen. Nyt aloitamme keskustelun. Minulla on kolme, nyt neljä puheenvuoropyyntöä. Edustaja Rybik, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, pahoittelen. Käsitin, että esittelijällä oli jotakin lisäkysymyksiä vielä komission puheen vuoron jälkeen. Pahoittelut nyt hyppäsinkin teidän ylitsenne, olkaa hyvä. Kyllä minä tämän kestän, herra puheenjohtaja. Minulla on kolme lisäkysymystä. Ensinnäkin, minusta ennuste seuraavaa kautta varten kuulostaa jossakin määrin uskottavalta. Kuitenkin kysymys, jonka alussa esitin, joka liittyy tähän riskipohjaiseen lähestymistapaan. Millä, kriteer- millä kriteereillä päädytään siihen, tehdään intensiivisempää valvontaa? Onko olemassa jokin automatiikka, joka, ulko- joka ulkopuoliset voivat ymmärtää? Tähän kysymykseen ei vielä ole annettu vastausta. Ja se, millaisella intensiteetillä helmikuussa helmikuulle ilmoitetut lakipaketit tulevat puuttumaan siihen, että on sellaisia, jotka toistuvasti tekevät samoja virheitä. Onko jotakin sellaista, mitä tänään voidaan ymmärtää, mikä liittyy siihen, mitä komissio tässä suunnittelee? Sitten minulla olisi vielä toinenkin kysymys, joka liittyy julkisiin hankintoihin. Jo monien vuosien ajan on ollut muutamia ongelmia, ja itse asiassa aina samat ongelmat. Ja nyt on sisämarkkinapääosaston vuosikertomus, joka liittyy julkisiin hankintoihin, ja minusta varmastikin aluepolitiikan pääosaston tulisi käsitellä tätä kertomusta, koska on olemassa myöskin tällainen toimintasuunnitelma, jossa on mukana lukuisia pääosastoja, jotka li- ja joka liittyy julkisiin hankintoihin. Joten mitä me nyt konkreettisesti voimme tällä hyvin herkällä alueella odottaa, minkälaisia korjauksia voidaan kuvitella tapahtuvan, parannuksia voidaan kuvitella tapahtuvan ja mihin ryhdytään sellais, maissa, joissa on tällainen väliportaan hallinto, niin kuin Saksassa lukuun ottamatta Notan Westfalen osavaltiota kysymys on pitkälti sosiaalirahoista, mutta siis tällaiset liittovaltiot, kuten Espanja, mitä konkreettisia muutoksia tulee tapahtumaan? Toinen kysymys, joka on viimeinen kysymys. Tämä on asia, joka minusta kiinnostaa, minua kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti. Tähän olette nyt tekemässä tällaisia kumppanussopimuksia, jotka liittyvät operatiivisiin ohjelmiin. Jäsenvaltioiden operatiivisohjelmat tutkitaan seuraavaa kautta varten – ja nyt ovat olemassa maat, jotka me tunnemme, joissa havaitaan usein virheitä. Mikä vaikutus venneisyyden virheasteilla on näihin kumppanuussopimuksiin, jotka liittyvät tulevaan, tuleviin operatiivisiin ohjelmiin? Kiitos. Okei, okay. thank you. Uh, Kiitoksia. Komission jäsen ehdotan, että vastaatte kaikkiin kysymyksiin kerralla. Nyt edustaja Ryviä. Joo, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Vuoden 2012 budjetti on nyt saatettu päätökseen 2013, joten kaikki lisät budjetitkin on nyt hyväksytty. Nyt on siis niin, että maksuvelvoitteet on siis kaikki voitu täyttää. Ja on siis mahdollista, että me tulevaisuudessa voimme saada yhteenvedon siitä, minkälaisia ovat nämä keskeyttämismenettelyt siis dynaamisesti ja praksis vuodesta 2009, että voimme nähdä, miten tehokas tämä järjestelmä on. Ajatellen korjauksia, joita tapahtuu, olen iloinen siitä, että nyt on lukuja, joista voidaan todeta, että komissio kyllä edistää valvontaa, koska nolla virheästihän merkitsi sitä, että ei olisi minkälaista valvontaa. Jos valvotaan, totta kai lähdetään liikkeelle siitä, että havaitaan virheitä joten pelkästään kielteistä se, että nousee esille se, että on virheitä, vaan se osoittaa sen, että tehdään kunnollista valvontaa, mutta kuitenkin haluaisin saada tällaisen yhteenvedon, joka olisi lukuisia vuosia kattava, että voitaisiin nähdä, miten tällaiset keskeytykset ovat kehittyneet. Ja viime kädessä saataisiin myöskin tietää, mitä tilintarkastustuomioistuin asiasta ajattelee. Thank you, Mrs. Kiitoksia. Edustaja Gressli, olkaa hyvä. Kiitos. Haluaisin onnitella herra Greteniä siitä, että hänet uudelleen nimitettiin tehtäväänsä. Ja sitten haluaisin esittää komissiosille pari kysymystä. Ensinnäkin haluaisin kysyä, miten hyvin hän osaa kreikkaa? Siis tämä on aivan henkilökohtainen kysymys, koska te olette lähettäneet meille tällaisen luettelon hankkeista Kreikassa. Kreikaksi kiitän tästä sydämellisesti ja haluaisinkin sitten, että lukisitte minulle tämän listan, koska Tämähän merkitsee sitä, että te ette varmaankaan käsittele hankkeita Kreikassa, koska ette, niin kuin minäkään pysty lukemaan tätä listaa. Olisin kiloinen, saisin kuulla tästä hiukan. Ja sitten sen lisäksi voisikin varmasti lähettää meille englanninkielisen käännöksen. Minä en oikein pysty kuvitelemaan, että komissio työskentelee käyttäen tätä listaa hankkeista. Sitten toinen kysymys, joka kuuluisi. Olen kirjoittanut kysymykseni ylös. Voin sitten katsoa sitä, että voisikin valvoa vastauksia nämä vastaukset, miten ne ovat syntyneet, kuinka monien käsien kautta ne ovat kulkeneet, siis pää, aluepolitiikan pääosaston lisäksi kuka muu on ollut vastaamassa vastausten laatimisesta. Minä sanoisin, että en ole oikein tyytyväinen vastaukseen, koska jotkin vastaukset kuulostavat lähellä satiirin omaiselta. Jos me kysymme eh, tällaisista lykätyistä hankkeista, silloin komissio sitten sivulla 22 sanoa, että komissio hallinnoi ohjelmia, ei hankkeita. No kyllähän me sen tiedämme, mutta meidän ohjelma, ongelma on se, että on tällaisia virheellisiä hankkeita, ja joihin me rahimella olisi kuitenkin tietää, että hyvin usein on selkeästi ostettuja suunnattuja kysymyksiä, joihin sitten vastataan sillä, että puhutaan siitä, miten ohjelmat yleisesti toimivat. Uskotaanko äh, komissio tätä vai ei? Me kuitenkin tunnemme jo nämä asiat. Me haluaisimme kuitenkin tietää sen, mikä liittyy itsenäisiin, itsenäisiin hankkeisiin, koska sitä me emme tunne. Sitten kolmas kysymykseni. Se koskee lukuja, jotka te juuri mainitsitte, varoittavat kirjeitä niin edelleen. Jos me nyt katsomme kysymystä sivulla kuusi, joka liittyy näihin äh, nämä keskeytykset, joita on ilmoitettu, siellä on aivan eri luvut kuin mitkä te mainitsitte. Olisi hyvä jos saisimme kuulla tästä hiukan enemmän. Sitten viides kysymykseni koskee hallinnoivia ja sertifioivia elimiä. Tiedotaso se on komission 304 370 vuotuisesta tiedotason luvusta saannosta näistä 141 on verifioitu ja 40, 54 on saanut lausunnon, jonka mukaan se, nämä ei ole päteviä. Eli siis voidaan luottaa pelkästään siihen, että 46 prosentista ohjelmia, että niin osalta voidaan seurata kehitystä luottavalla tavalla, mitä tulee näihin vuosikertomuksiin. Olisi mukaan jos saataisiin kuulla mikä on tilanne näiden jäljellä näiden 45, 54 prosentin osalta, mitä jäsenvaltiot näissä sanovat, niiden vastaavat elimet. Eli kun meillä lähtökohta on olla nimenomaan tavoitehakuinen, haluaisimme pitää kiinni tästä tavoitehakuisuudesta, ja tätä varten me tarvitsisimme nämä tiedot. Siksi viittaisin nyt kysymykseen, niin se on kuitenkin olemassa täällä siis. No mutta joka tapauksessa kiitokset tiedoista. Sitten Kreikka. Kysymys 38. Öö, Siinä pu- viitataan tähän viimeisimpään Task Forcein raporttiin. Luvut eivät, siis vastaukset eivät so- ole lainkaan samanlaisia kuin mitä on nähtävissä Task Forcein kertomuksesta. Ehkä nyt on olemassa eri versio tällä, tässä komissiossa, jos tällainen haluaisin viitauksesta. Ja sitten kysymys 39. Siinä puhutaan 1,19 miljardista eurosta, joka oli vielä komission asiakirjan mukaan huhtikuussa, mutta nämä 1,13 miljardia euroa Kreikan osalta on kysytty, mitä on tapahtunut näille rahoille, mutta tätäkään vastausta en pysty lukemaan, tästä, löytämään mistään tästä komission toimintaista vastauksesta. Olisi mukava, jos saisimme tähän jonkinlaisen vastauksen. Kiitos. Thank you, Mr. Geyer, please. Kiitoksia, edustaja Geyer. Danke, Herr Vorsitzender. also, von meiner Seite. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kuten aina, aivan aluksi haluaisimme kiittää tilintarkastustuomioistuinta sen erittäin arvokkaasta työstä. Ja haluaisin myöskin uudelleen nimitettyä jäsentä Andre Griteä onnitella. Onnittelut teille. Nyt meillä on tilintarkastustuomioistuimelle kysymys. Liittyen edellä sanottuun, esittelijä Mr. Pieper, toi esiin ajatuksen äh, jäsenmaakohtaisista raporteista, jotka meidän tulisi saada. Pohdin, voimmeko me nyt määritellä sen, mikä on hyödyllistä ja mikä ei. Minun kokemukseeni pohjaten vaikuttaa olevan niin, että tilintarkastustuomioistuin – monien asioiden vuoksi, joihin en nyt mene. Ei ole sellaisessa tilanteessa, jossa voisi siis tehdä rajat ylittäviä vertailuja ja virhetasoista Euroopan unionissa. Normaalisti tilintarkastustuomioistuin toimii. Toisella tavalla en nyt sitä aseta kyseenalaiseksi, mutta kun puhutaan näistä maakohtaisista raporteista, meidän täytyy myöskin pohtia sitä tapaa, jolla ne voidaan sovittaa yhteen tilintarkastustuomioistuimen yleiseen työtapaan. Kysymykseni siis on, kuinka monta jäsenmaata on valikoitu aluepolitiikan mukaan, sillä matematiikkaa voidaan käyttää moniin asioihin. Tiedän kyllä kuinka tämä toimii, mutta lopulta tilintarkastustuomioistuin sanoi, että kaikkien todennäköisin virhetaso on 6,8 prosenttia, ehkäpä hiukan korkeampi tai matalampi, mutta aivan varmasti ei voida sulkea asioita mm, mahdollisuutta pois, että jossakin jäsenmaassa, joka ei ollut tässä otoksessa mukana, virhetaso voisi olla korkeampi. Nyt palaan tähän asiaan. Herra Gritten, ehkä johdatan teitä heikoille jäille, mutta pohdin, kuinka mie- mielestänne nämä maakohtaisraportit ovat hyödyksi? Ellemme me loppujen lopuksi voi olla edes varmoja siitä, että kaikki jäsenmaat on katettu tilintarkastustuomioistuimen jokapäiväisessä työssä. Kun minä olin esittelijänä, vertailin tilintarkastustuomioistuimen ja ähm, regiopääosaston tarjoamia virhetasotietoja ja muistaakseni 18 jäsenmaata oli tuolloin. mukana ryhmässä, jossa edeltävän vuoden säännön vastaisuuksien vuoksi niitä ei voitu ottaa mukaan. Siis 1887 tämä on erittäin suuri määrä. Ja jos nyt tarkastellaan tilannetta maa maalta, määrä voi olla korkeampi tai matalampi, mutta kuinka monta maata nyt on missäkin raportissa mukana? Parlamentissa me haluamme saada nämä maakohtaiset raportit ja haluamme sen lisäksi tietää, kuinka paljon tietoja voimme näistä maakohtaisista raporteista vetää. Tässä edustaja Piper viittasi liikenneraporttien virheisiin. Tämä on hyvä vertailu, mutta onko meillä nyt mahdollisuuksia arvioida tilannetta, ellemme näitä epäilyksiä voi poistaa. Uskon, että meidän täytyy jälleen kerran asettaa kyseeseen tämä maakohtaisten raporttien tarve. Sitten herra Ryyvi, on erittäin hienoa kuulla, että jotakin on saatu aikaan minun syyskuussa valmistelemani asiakirjan pohjalta. Vaikuttaa siltä, että edistystä on voitu saada aikaan tässä asiassa, mutta palaisin vielä yhteen asiaan. Tämä nettokorjauskysymys, tämähän oli keskeinen vaatimus minun vastuuvapaus mietinnössäni, mutta pohdinpa komission sen Haan, onko teillä mitään mielipidettä siitä, kuinka nettokorjaukset ovat vaikuttaneet virhetasoon? Tiedän, että nyt menen taas heikoille jäille ja teen sen tarkoituksella, mutta te puhuitte tässä äh, puheenvuorossanne 0,8 äh, prosentin erosta virhetasossa tilintarkastustuomioistuimen tietoihin verrattuna. Ja jos me nyt olisimme toimineet kuten te mainitsitte, minkälainen ero virhetason suhteen olisi ollut? Jos komissio olisi seurannut meidän suosituksiamme äh, maksujen jäädyttämisen suhteen, tämähän luonnollisesti liittyy siihen, että virhetaso on suuresti muuttunut 50 äh, prosentilla verrattuna aikaisempaan kauteen. Virheitä on kuitenkin ollut. Ja maksujen keskeytykset ja lykkäykset saattavat hiukan auttaa tässä asiassa Meillä tulisi olla kansallisella tasolla vahvempia talouden hallintamekanismeja. Ja tässä yhden esittelijään, jos äh, havaitsemme, että valvontaviranomaiset eivät tee kentällä työtään kunnolla, meillä tulisi olla automaattinen mekanismi, joka käynnistyisi, jonka kautta komissio pidättäisi maksuja. Tiedän, että tässä pallo palaa Euroopan unionille, sillä jos maksuja ei makseta, jäsenmaat eivät pysty toteuttamaan ohjelmia, mutta jos havaitaan, että väärinkäytöksiä on tapahtunut, on parempi toimia niin, että maksuja ei suoriteta. Uskon, että tämä on kohtuullisesti sitten lopultakin. Komission ja sitten palasitte asiaan, josta keskusteltiin viime vuonna. Herra Gretten tässä toi asia juuri esiin. Julkisten hankintojen säännöt eivät ole vain Euroopan unionin sääntöjä, ne ovat myöskin kansallista lainsäädäntöä. Ja jos äh, kansallisia julkisia hankintoja käskeviä lakeja rikotaan, tämä on luonnollisesti virhe, jonka tilintarkastustuomioistuin havaitsee. Komissio ei, vaikka komissio ei sitä pitäisi omalla vastuullaan. Tämä äh, Northern Westfaliassa tämä kultaaminen on aiheuttanut sen, että toimiin ryhdyttiin. Mitä meillä komissio on sitä, että kansallisia julkisten hankintojen laissa, lakeja on rikottu ja siitä, kuinka tämä on vaikuttanut äh, virhetasoon. Me olemme pyytäneet tilintarkastajia tekemään tutkimuksia asioista, asiasta ja he ovat tapauskohtaisesti tarkastelleet tilannetta, sillä he eivät voi tietää kaikkia, mutta ehkäpä komissio on onnistunut pääsemään hiukan eteenpäin tässä asiassa. Kiitoksia edustaja Fuokan, olkaa hyvä. Yeah, uh, thank you, Chair. Can I apologize? Kiitos puheenjohtaja. Pyytäisin anteeksi, että istun näin alhaalla, niin näytän todella lyhyeltä. Haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta tästä raportista, mutta myös komissiota. Teillä on suuri vastuu siksi, että kohesio rahastot ovat kaikkein näkyvimpiä rahastoja Euroopan unionissa, mistä varoja saadaan. Niin Ja on tärkeää tehdä selväksi, että eh, rahoja käytetään kunnolla eikä ole suurta taloudellista vaikutusta, eli teillä on kaikilla suuri vastuu. Kuulin, että olette huolestuneita eh, uudesta metodologista, joka on lisännyt virheitä tasoa ja sitten myös nämä nettirahoitusoikaisuasiat. Minusta kuitenkin tuntuu, että tässä puhutaan eri asioista. Vaikuttaa siltä, että tuomioistuin puhuu ja käyttää yhtä kriteeriä ja sitten teokomissio eri kriteeriä. Minun mielestäni on tärkeää, että voidaan eh, puolustaa unionin taloudellisia taloudellista etua loppujen lopuksi, mutta ehkä tässä vaiheessa kaikkein tärkeintä on päättää, mikä meitä eniten kiinnostaa, eli virhetaso vai budjetin suojaminen, ja sitten sen jälkeen voidaan johonkin lopputulokseen tulla. On hyvä, että kerroitte, että annoitte tiedonannon viime perjantaina nettorahoitusoikeuksista, oikaisuista. Minä en ole vielä ehtinyt sitä katsomaan, mutta tänään vielä tutustun siihen. Ja sitten saadaan jatkoa aina käymme näitä keskusteluja, jotka koskevat virhetasoa edelliseltä vuosilta, mutta on tärkeää myös ottaa opiksi ja parantaa asioita jatkossa. Tässä tarkoitan tietysti seuraava kautta, joka alkaa ensi vuoden tammikuussa. Kun katsomme eh, näitä asioita, joista nyt puhutaan, niin näistä on puhuttu ennenkin. Ongelmia on ollut julkisten hankintojen kanssa. Tarvittiin toimintasuunnitelmaa ja voidaan katsoa, auttaako toimintasuunnitelma sitten hankinnoissa. Yksinkertaistamistakin puhutaan joka vuosi. Tiedän, että meillä on uusia ajatuksia ja edistystä on tapahtunut, kun on pyritty yksinkertaistamaan seuraava ohjelma varten, mutta katsotaan nyt toteutuuko se vai ei. Ja sitten näihin kysymyksiin liittyen seuraavalla kerralla on eh, enemmän ennakoitu PK-yritysten tukien osalta, mutta mitä mieltä te olette, jos lisätään pk-yritysten tukia, eikö tämä voisi johtaa siihen, että virhetasoja kasvaa, sillä ehkä rahoitamme tällaisia pienehköjä Eh, tahoja. Ja sitten hallinnollinen kapasiteetti, tämä on tärkeä seikka. Emme aina sitä ennakoi tässä, eivät aina eh, tavanomaiset tahot ole epäiltyinä. Me tiedämme, että yhdessä kuningaskunnassa on keskeytyksiä siksi, että eh, siellä ei ole hallinnollista kapasiteettia. Toisin on Walesissa, siellä meillä on 100 prosenttia täytäntöön, mutta Englannissa on kuitenkin tällaisia ongelmia hallinnollisen kapasiteetin takia. Ja miten voidaan varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot, eivät vain nämä tavanomaiset epäilyt, vaan myös suuremmatkin maat, että varmistetaan, että siellä pystytään ottamaan käyttöön eh, kapasiteetti niin, että saadaan nämä rakennerahat hyvin käytettyä ja niillä on sitten se vaikutus, minkä me niille haluamme antaa. Kiitos. Then Mr. Olbricht. Kiitoksia Olbricht, olkaa hyvä. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, jälleen kerran me puhumme vastuuvapauden myöntämisestä ja ongelmat ovat aina samat. Haluaisin tuoda ne esiin, sillä vaikuttaa siltä, että törmäämme aina samoihin asioihin. Ensimmäinen ongelma on seuraava. Vastuuvapauden myöntämisessä pitäisikö meidän korostaa varojen oikeanlaista käyttöä vai poliittista tehokkuutta? Mielestäni tässä kaksi asiaa ovat tärkeitä, sekä poliittinen tehokkuus että oikea sääntöjen mukainen varojen käyttö. Välillä varoja on käyty sääntöjen mukaisesti, mutta ei tehokkaasti. Tai päinvastoin. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus on kehittynyt vuosien myötä, mutta perusongelmat ovat aina samanlaisia. Me tunnustamme luonnollisesti komission tekemän työn tärkeyden ja sen yhteistyön tilintarkastuksessa, mutta olemmeko me nyt arvioimassa tässä komission työtä vai jäsenmaiden työtä vai komission vastuuta? jäsenmaiden vastuuta jäsenmaiden toiminnasta. Onko komissio nyt vastuussa jäsenmaiden toiminnassa? Tämä on se pulma, joka meillä on ollut jo vuosia ja meidän pitäisi löytää siihen selkeä yksinkertainen ratkaisu. Tilintarkastustuomioistuin tutkiessaan projekteja ja ohjelmia otosta niistä ehdottaa korjauksia, ei sanktioita, vaan korjauksia. Ja onko Tinalla sitten sellainen, että arviointi tehdään vuoden lopussa vai heti kun tarkastus on tehty, heti kun sääntöjen vastaisuuksia on havaittu? Ryhdymmekö toimiin välittömästi? Kyseessä on se, teemmekö me tarkistuksia tietyllä hetkellä vai arvioimmeko me toiminnan tehokkuutta sen kokonaisuudessa. Ja tässä puhutaan korjauksista eikä sanktioista. Minä olen varjoesittelijänä aluekehitysvaliokunnassa vastuuvapauden myöntämiskysymyksessä. Ja jos meidän joka vuosi täytyy antaa poliittinen kantamme siitä, että pitkällä aikavälillä asioita on tehty väärin, mutta ne ovat kuitenkin osittain parantuneet. Tuleeko meidän sen todeta, että tiettyjä virheitä esiintyy, mutta edistystä on tapahtunut? Näemmekö me asian niin, että lasi on puoleksi tyhjänä vai puoleksi täynnä? Tässä toimintasuunnitelma on saanut edistysaskelia aikaan, mutta mikä on lainsäädännön vaikutus tässä kaikessa? Uskon, että nämä parannukset ovat lainsäädännön tulosta. Haluaisin luonnollisesti nähdä asiat positiivisessa valossa. Edistystä on tapahtunut, vaikka sääntöjen vastaisuuksia ja virheitä esiintyy, mutta meillä ei yhä ole vastausta tähän kysymykseen, jonka esitin aivan aluksi. Ja sitten minulla olisi vielä kaksi kysymystä. Hyvä komission jäsen, voisitko selittää seuraavan asian? Te sanoitte alkupuheenvuorossanne, ja pahoittelen, etten kuullut kaikkia, mitä esittelijä sanoi aikaisemmin, sillä tulin sisään myöhässä, mutta kuulin kyllä komission jäsenen puheenvuoron. mikä on korjausten tilanne komission ja tilintarkastustuomioistuimen kannalta. Ja mitä tulee näihin tasamääräisiin korjauksiin, ehkä pitäisi jonkinlainen mielipideero komission ja tilintarkastustuomioistuimen välillä olemassa ja sitten tulevaisuuden suhteen. Te olette aluekehityspolitiikassa ehdottaneet innovoivia toimia, enkä tässä puhu innovaatiotoimista, vaan innovoivista toimista urbaanialueilla. Innovaatio tarkoittaa sitä, että riskejä on mukana. Kyseessä eivät ole rutiinonomaiset ohjelmat. Hyvä komission jäsen, oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi muuttaa näkökulmaamme, mitä tulee näiden innovoivien hankkeiden valvontaan? Niissä riski alttius voi olla suurempi. Pitäisikö meidän sallia suurempi virhetaso näissä riskialttiissa ohjelmissa? Kiitoksia. Sondigard. Tak formand. Øh, tak til, til revisionsretten. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos oikein paljon tilintarkastustuomioistuin ja kiitos komission sen Haan kaikista näistä vastauksista. Ja kiitos myös vastaukset, jotka koskevat solidarisuusrahastoa. Jotkut vastaukset ottavat esille uusia kysymyksiä, mutta on joitain vastauksia, jotka todella valoittavat joitain ongelmia, mitä meillä on ollut. Ja olisi ollut mukava saada nämä tiedot aikaisemmin jo, mutta on kuitenkin mukava, että meillä ne nyt on. Nyt haluaisin keskittyä kahteen keskeiseen seikkaan. Kyseessä on solidaarisuusrahastojen väärä käyttö, sääntöjen vastainen käyttö ja se, että julkisten hankintojen sääntöjä ei ole noudatettu. Jos katsotaan nyt varojen väärinkäyttöä, tämä ei nyt ole keskustelu parlamentin ja komission välillä, vaan tämä asia kuuluu komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle. Minä voin yhtyä tilintarkastustuomioistuimen, kun he sanovat, että 70 prosenttia solidaarisuusrahastoista, eli kyseessä on 60 miljoonaa euroa, on käytetty pysyvään pysyviin asuntoihin harvoille sen sijaan, että olisi annettu määräaikaisia asuntoja tai lyhytaikaisia asuntoja suurmalle joukolle tämä pitkäaikainen mm, asuminen tuli kalliimmaksi kuin mitä vastaavanlainen e, asuminen olisi ollut ja jotkut asunnoista olivat huonolaatuisia ja tämä pahentaa tilannetta entisestään. Komissio on myös sanonut, että he eivät voi yhtyä tiettyihin kantoihin. He ovat kyllä sitä mieltä, että pienempi määrä asuntoja rakennettiin solidarisuusrahastojen käytön avulla. Ja tietysti niitä olisi voitu rakentaa enemmän, jos ne olisivat olleet väliaikaisia eivätkä pysyviä. Eli tässä on nyt ristiriitaa, koska ei ole selvää, mitä väliaikaisella eh, tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sitä sillä lyhyt aikaista asuntoa, kun odotetaan uudelleen rakennusta? Tarkoitaanko 30, 40, 50, 60 vuotta? ja tämän aikana ei sitten tapahdu jälleenrakennusta ollenkaan. Eli tämä on todella keskeinen kysymys, jos ajatellaan siis, missä menee ero väliaikaisen ja pysyvän asunnon välillä. Voisitko kertoa lisää tästä väliaikaista asumisesta? Voisiko se olla esimerkiksi 60 tai 70 vuotta tämä väliaikainen aika? Ja sitten kysyisin komissiolta seuraava. Voisitteko te kertoa vähän tästä ristiriidasta? Ja jos ette pysty tästä eroaisuudesta nyt mitään sanomaan, niin pitäisikö meidän paneutua komission kantaan vai tilintarastustuomioistuimen kantaan? Minusta sen pitäisi olla vedenpitävä tämän jälkimmäisen. Ja toinen asia liittyy sitten siihen, että julkisten hankintojen direktiivi ei ole täysin pantu täytäntöön, sitä ei täysin noudateta ja vaikuttaa siltä, että komissio on kääntänyt ikään kuin katseensa pois jälleen rakennuksesta maanjärjestyksen jälkeen. Tiedän, että eh, te olette tässä asiasta eri mieltä kanssani, mutta kun katsotaan näitä määriä, niin kyseessä on oltaan 920 miljoonaa euroa tai pyörästi 900 miljoonaa euroa. Ja näistä 445 saatiin solidaarisuusrahastosta ja loput Italian valtiolta. Kun ajatellaan 920 miljardin eh, käyttöä, niin komissio on sanonut, että säännönvastaisuuksia on löytynyt julkista hankinnoista vähintään 306 miljoonaa euroa, eli kyseessä on yksi kolmas osa tästä kokonaissummasta kolmas osaan liittyy sääntöjen vastaisuuksia ja niitä on niin paljon, että niitä ei pystytä EU-sääntöjen mukaisesti hyväksymään. Kyseessä on todellakin yksi kolmas osa tästä koko määrästä. Ja kyseessä on 60 prosenttia mm, varoista, varoista. Ja aina kun komissio löysi sääntöjen vastaisuuden, niin sitten tämä sääntöjen vastaisuus siirrettiin eh, niihin varoihin, jotka tulivat Italian valtiolle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että yli 70 prosenttia Italian kattamista kuluista eivät tulisi hyväksytyksi EU-sääntöjen mukaisesti. Yli 70 prosenttia Italian eh, valtion varoista ei voitaisi siis hyväksyä EU-sääntöjen mukaisesti. Ja komissio sitten sanoo, että no tämä on ihan vielä sopivun rajoissa. Mutta onko tämä kohtuullista, voidaan kysyä, onko tämä järkevää, pitääkö asia tällä tavalla hoitaa. Ja minä haluaisin ottaa tämän asian esille siksi, että tiedämme, että järjestäytynyt rikollisuus käyttää hyväksi julkisten hankintojen sääntöjen aukkoja ja näin täytetään sitten omat taskut. Haluaisin vielä toistaa, että kaikki sääntöjen vastaisuudet eivät ole petoksia ja minä luin komission ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset ja kaikki sääntöjen vastaisuudet eivät olleet siis petollisia eh, toimia, mutta on kuitenkin ollut suuri riski, eh, että tähän kyllä liittyy myös petkutuksia ja siksi tämä asia on oleellinen, mutta sitten on toinenkin seikka, eli tämä tarkoittaa sitä, että nyt on epävarmuutta liittyen siihen, kuinka suuri osa EU-varoista todellakin ohjattiin juuri siihen, mihin pitikin. Eli nyt ei oikein tiedetä, mihin EU-varoja on käytetty ja kuinka paljon tässä on siis EUn panosta suuri määrä, mutta mihin se on nyt ihan tarkalleen käytetty on aika outoa, että sääntöjen vastaisuuksia voi nyt vain tällä lailla leijoa yhdestä paikasta toiseen. Aiola Sender, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herra Greiten ja haluaisin onnitella häntä tästä valinnasta ja kiitän myös herra Haania saaduista selvityksistä. Ja sitten herra Greiten, minä haluaisin nyt kysyä seuraavaa asiaa tilintarkastus tuomioistuin, kun täällä on 29 prosenttia ongelmista, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin, ja tässä puhutaan vakavista rikkomuksista. Tarkoittaako tämä sitä, että on muitakin rikkomuksia, jotka ovat vähemmän vakavia. Minä haluaisin kysyä, miksi pidätte näitä vakavina ja mitä niistä pidetään vakavina, miksi juuri nämä sääntöjen rikkomiset ovat vakavia ja onko tämä nyt tapahtunut komission vai jäsenvaltioiden puitteissa. Haluaisin vähän lisätietoa tästä. Ja sitten herra Haan, teiltä kysyisin eh, liittyen näihin oikaisuihin ja keskeyttämisiin meillä on tänä vuonna nyt tällainen alaviite. Kun tässä katsotaan tätä lukujen, niin tämä vaikuttaa hurjalta, mutta kun katsotaan sitten eh, näitä yksityiskohtia, niin sieltä löytyy tarkka tieto. Jos puhutaan siis näistä oikaisuista, rahoitusoikaisuista, en puhu nyt keskeyttämistä, niistä puhutaan myöhemmin, mutta 2012 rahoitusoikaisut, jos ajatellaan yhteishallinnointia, niin täällä on hyvin näkyvä luku Kyseessä on eh, Espanjan luvut. Meillä on EAKRn osalta 1,952 ja toisia suuria lukuja vaikuttaa ihan hurjalta, mm, todella suurelta, mutta kun mennään sitten tänne alaviitteeseen ja eh, katsotaan, mitä siellä selitetään, niin minä en oikein ymmärrä tätä selitystä. Ehkä herrahan tämän voisi meille mm, tarkemmin selittää, jotta voimme ymmärtää. Vaikuttaa siltä, että nämä oikaiset on tehty ennen vuotta 2010 ja nyt kuitenkin tämä tulee taas tänne takaisin. Eli jotain täällä on tapahtunut. Täällä on tällainen luku, kun ihmiset näkevät sen, niin vaikuttaa siltä, että Espanja ottaa eh, sääntö vastaisesti, mutta sitten kuitenkin, kun tarkemmin katsoo, niin ikään kuin Espanjan kansalaiset maksavat eh, näistä oikaisuista. Tämä ei ole oikein johdonmukaista, kun katsotaan muita oikaisuja, eli EAKRn eh, oikaisut. 2010 lopussa Saksan kohdalla oli 180 eh, avointa tapausta ja espanjalaiset 187, eli ilmeisesti Saksa oli ikään kuin paremmassa asemassa. Nyt tilanne on erilainen, haluaisin nyt tietää oikein, miten nämä on laskettu. Ja mitä tulee keskeytyksiin, niin on kaksi ohjelmaa Saksassa, joilta on keskeytetty kohesiorahaston maksut ja EAKORin maksut, niin vaikuttaa silti, että keskeytykset 2012 lopussa on kaksi Saksan ohjelmaa ja itälässäkin jotain, mutta siitä ei kerrota sen enempää. Haluaisin tietää, onko tämä keskeytetty vai nyt ihan lopullisesti keskeytetty. Ja sitten toinen seikka, mistä puhutaan yhä enemmän, tilintarkastus tuomioistuin nyt haluaisi, tai haluttaisiin maakohtaisia raportteja, että voitaisiin osoittaa sormella kukaan huonompi ja kukaan parempi. Ja jos ajatellaan näitä eri hankkeita, hallitusten väliset toimet menevät jo hyvin pitkälle. Haluaisin tietää, onko yhteisöhenkeä yhtään olemassa enää. Meillä on Interregin kaltaisia hankkeita. Miten voitaisiin tehdä maakohtaisia raportteja Interreg-tyyppistä ohjelmista, puhumattakaan sitten tutkimusohjelmista, jotka ovat kuulleet teille, mutta kuuluvat muille. Ja varmasti tämä yllättäisi, koska jos nyt laaditaan eh, raportti maakohtaisesti koskien eurooppalaisia hankkeita ja eurooppalaisia ohjelmia, kun tarkoituksena on edistää Äh, yhteistä, yhdessä tehtyä yhteistyötä. Minä haluaisin vähän lisää tietoa tästä, koska jos kyseessä ovat yhteiset eurooppalaiset hankkeet, niin eivät ne ole kansallisia hankkeita. Eli miten äh, teidän mielestä nyt tällaista voidaan tehdä, että äh, laadittaisiin raportti koskien eurooppalaisia hankkeita jäsenvaltiokohtaisesti, mutta kun puhutaan eurooppalaisuudesta, niin kyseessä on ikään kuin eh, aluekehitys tai niin kuin interregissä tai eh, tutkimus ja kehitys, niin tarkoituksena on tehdä tällaisia horisontaalisia eh, hankkeita ja monikansallisia eurooppalaisia hankkeita. Kiitos. Thank you very much. I have at the end. Paljon kiitoksia. Minulla on vielä yksi oma kysymykseni. Tämä liittyy tilintarkastustuomioistuimen ja komission erimielisyyksiin virhetason suhteen. Komission se mieltä, että jos komissio tilintarkastustuomioistuin sitä mieltä, että jos komissio tekee korjauksia, niitä ei tule lukea mukaan ja komissio on luonnollisesti aivan päinvastaista mieltä. Voisitteko selventää hiukan? Aivan aluksi antaisin nyt komission jäsenelle äh, puheenvuoron. Hän ei varmaankaan voi sanoa, että hänellä ei ole mitään intressejä tässä keskustelussa. Olkaa hyvä. En kuitenkaan odottanutkaan muuta kuin, että täällä olisi mielenkiintoa. Niin, palaisin. Niin, yritän nyt hiukan pitää kiinni jotenkin siitä, missä järjestyksessä kysymykset esitettiin, mutta kuitenkin on toistuvasti kysymyksiä, jotka nousevat esille yksittäisissä puheenvuoroissa. Herra Piiperin kysymys liittyy automaatiikkaan. Me pyrimme niin pitkälti kuin mahdollista luomaan standardisointia. Se on meidän omien etujen mukaista eri syistä, mutta totta kai jää tiettyä pelivaraa. Voin kuitenkin sanoa, että heti kun jäsenvaltio, kun sen omat valvontaviranomaiset toteavat, että on yli kahden prosentin virhetaso, me ryhdymme toimiin. Silloin me tutkimme sen ja sovellamme kenties keskeytyksiä. Ja jos tätä kautta tätä ei saada hoidettua, me kuten Rova Ajala Sender sanoi, nämä keskeytykset, ne ovat tilapäisiä. Se on tavoite. Mutta jos kauden loppuun mennessä tätä ongelmaa ei ole ratkaistu, se johtaa totta kai tällaisiin nettokorjauksiin. Mutta tarkoituksena on, että tämä kaikki olisi tilapäinen ratkaisu. Mitä herra Piper vielä sanoi, on siis 15 jäsenvaltiota, joissa tilanne on se, että me kiinnitämme erityisesti huomiota siihen, miten arvioidaan riskejä, tarkastelemme sitä, miten minkälaista on suoritukset, mitä tulee nimenomaan tilintarkastukseen, miten toiminta tapahtuu. Tämä on jotakin sellaista, joka voi muuttua, jos me muutaman vuoden kuluttua olemme voineet varmistaa sen, että rakenteet, menettelyt toimivat. Silloin me pyrimme taas vetäytymään pois. Me pyrimme näillä toimilla, ajatella niitä henkilöresursseja, joita meillä on, käyttämään näitä asianmukaisesti. Meillä on nyt noin 700 työntekijää aluekehityspolitiikan ja 38 on toiminnassaan keskittynyt pelkästään tilintarkastukseen, siis noin 12 prosenttia työntekijöistä. Ja minun mielestäni tässä on saavutettu tietty taso, joka ajatellen tasapainoa, valvonnan ja suoritusta on riittävä koko Euroopassa, uskoakseni luku, jonka tilintarkastustuomioistuin itse totesi, on se, että meillä on 2600 täysiaikaista työtehtävää ajatellen sisäisiä henkilöitä, jotka ovat kansallistasolla vastuussa tilintarkastuksista. Tämä on hyvin suuri luku ajatellen tilannetta ja on saatava aikaan tasapainoa tässä. Mitä edustaja Rybik esitti, Minusta me voimme tehdä tällaisen listan näistä keskeytyksistä yksittäisten maiden osalta. Rovan Gressle, minä ymmärrän sen, että olette hiukan onneton siksi, että täällä on kreikan kielinen paperi haluaisin pyytää anteeksi, mutta toisaalta sanon suoraan, että me hyvin lyhyessä ajassa pyrimme vastaamaan kysymyksiin. Ja todellakin on niin, että meidän Kreikan asioista vastaavassa yksikössämme on sellaisia työntekijöitä, jotka ymmärtävät Kreikkaa. Osa heistä on itse kreikkalaisia ja kyproslaisia. Ja silloin tällä alueella toiminta tapahtuu kreikan kielellä ja Tämä on vaan liitetty tämä tiedonanto nyt liitteeksi mukaan tähän paperiin tässä lyhyessä ajassa. Me emme ole saaneet aikaiseksi jossakin määrin varmistettua käännöstä, mutta varmastikin teidän puolueperheestänne löytyy henkilöitä, jotka voivat kääntää Kreikasta. Kuitenkin vielä kerran me ponnistelemme sen suuntaan, siihen suuntaan, että tulevaisuudessa voimme saada asiat valmiiksi, mutta uskon, että näin lyhyessä ajassa tämä tulee olemaan se tapa, jolla joudumme selittämään asioita. Kun kysymys on kuitenkin virallisesta kielestä, niin me pyrimme jäsenvaltioiden kanssa maan virallisella kielellä kommunikoimaan. Mitä tulee sitten yksittäisiin kohtiin? Suoraan sanottuna minä en oikein nyt pystynyt seuraamaan kaikkea, mutta jos vetää yhteen yksittäiset vuodet, silloin tämän käsittääkseni pitäisi olla yhteen sopivaa, mutta tulemme tarkistamaan tämän vielä. Kuitenkin on sen lisäksi myöskin olemassa tietty ristiriita määräpäivien osalta, jotka ovat meidän kertomustemme perustana, kertomustemme perustana. Ja sitten kun on vastauksia, että milloin saamme tietoja, astamme käyttöön tiedot, jotka ovat olleet saatavilla, ja pyytäisin ajattelemaan, että asia niitä pyrimme siihen, että työntekijät voisivat paremmin vastauksissa sanoa, mihin ajankohtaan käytetyt luvut perustuvat, ovatko ne viimeisimmät käytössä olevat tiedot vai viimeisimpään määräpäivään myös saadut tiedot. olen havainnut, että, että parlamentaarisissa valiokunnissa on käytössä hyvin erilaisia lukuja, jotka johtuvat siitä, että on erilaisia määräpäiviä. Mitä tulee sitten kysymykseen 38-39, sanoisin, että pyytäisin, että että me tulemme esittämään tästä vielä kirjallisen analyysin jälkikäteen ja selkeyttämään tätä riittävässä määrin. Herra Gaia, nettokorjaukset. Kiitos viittauksesta, jonka sitten siitä. Mutta viittaus, joka joka tässä voidaan osoittaa, joka ei kuitenkaan määrällisesti katsottavissa. Tällä hetkellä kaksi kolmasosaa virheistä, jotka havaitaan, ovat kansallisten tarkastusviranomaisten löytämiä virheitä. Siis periaatteessa voidaan katsoa, että asiat toimivat aika hyvin. Ja kokonaisuudessaan, haluaisin sanoa tämäkin vielä selvästi tässä yhteydessä, meillä on suuri luottamus meidän valvontaviranomaistemme asian hallintaan kansallisella tasolla. Me olemme huolissamme tilanteissa, jossa on kysymys siitä, että henkilöstömäärä ei ole riittävä mukainen. Täällä estettiin esimerkiksi Englannin osalta tällainen kommentti, mutta on muitakin esimerkkejä. Tai sitten se, että tarkastusviranomainen ei ole riittävän riippumaton. Nämä ovat meidän päähuolenaiheemme. Niihin täytyy puuttua. Ja tämä Ajatellen tulevaisuutta, ajatellen eksantehdollisuutta, tämä tulee sisältymään myös siihen. Mutta nyt nykyhetkestä katsottuna tämä on kuitenkin siis se huolena, joka meillä on. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että jo nyt kaksi kolmasosaa virheistä on sellaisia, että ne havaitsevat kansalliset tilintarkastusviranomaiset, ja sitten loput havaitsemme me tai tilintarkastustuomioistuin, silloin voitaisiin sanoa, että on olemassa potentiaalia parannuksille – jos ajatellaan sitten, että tulee tämä pelotemalli, joka liittyy tähän nettokorjaukseen, joka meidän tavoitteemme, että sen kautta kansalliset rakenteet toimisivat vielä täsmällisemmin, vielä tiukemmin. Miten tämä sitten konkreettisesti vaikuttaa siihen, että virhetaso siis sitä en pysty sanomaan, mutta on olemassa maksimaalisesti parantamisen potentiaalia. Mitä sitten tulee julkisiin hallintoihin? Kollegani Barnier uskoakseni tällä viikolla vielä tulee tekemään esityksen asiasta, joka koskee uutta direktiiviä ja sen tulisi johtaa siihen, se on ollut meidän tavoitteemme, että asioita yksinkertaistettaisiin niin, että mahdolliset virhetasot voitaisiin saada alennettua. Heti kun tämä esitys on saatavilla, pyydän, että se välittömästi tällä viikolla asetetaan teidän, teillekin saataville. Nyt haluaisin vielä viitata siihen, mitä herra Vaughan sanoi, ajatellen tulevaisuutta. Tämä on sellainen tilanne, jossa meillä on me haluamme asettaa kaksi kertaa enemmän varoja kuin tällä hetkellä pk-yritysten tukemiseen. Se merkitsee sitä, että yksittäisten tukitoimien lukumäärä tulee kasvamaan valtavasti, ja tämä varmasti on uusi haaste sekä hallinnoville viranomaisille että valvontaviranomaisille. Ja me pyrimme nyt vastaamaan tähän yksinkertaistetuilla menettelyillä, lisäyksinkertaistamisella, jotka liittyvät esimerkiksi laajennettuihin soveltamismahdollisuuksiin, jotka liittyvät tällaisiin summittaisiin äh, laskutuksiin silloin, kun se on mahdollista, mutta on kuitenkin tunnustettava, että tämä tulee olemaan uusi haaste ensimmäiselle tasolle, joka siis johtuu juuri tästä kasvavasta hankkeiden määrästä joudutaan käsittelemään, mutta tämäkin on asia, joka liittyy tähän eksante-ehdollisuuteen. Herra Olbricht, kuten sanottu, uskoakseni tämä oli ensisijaisesti enemmänkin viittaus siihen, minkälaisia keskusteluja olette käyneet valiokunnassa. Se, että miten näitä asioita tulisi tarkastella. Minä uskon kokonaisuudessaan, tästä olen syvästi vakuuttunut, että juuri taustalla oleva tämän valiokunnan toimintasuunnitelma, joka on ollut pohjalla toiminnassa, olemme saaneet aikaan huomattavia parannuksia suorituksessa. Eli siis olemme saaneet virhetason alennettua puolitettua käytännössä. se merkitsee sitä, jos että kasaan sitäkin tämän ohjelmakauden lopulla nimenomaan maksatusten volyymi kasvaa ja samanaikaisesti kuitenkin pystymme pitämään kiinni myönteisessä mielessä siitä virhetasosta, joka on ollut. Se osoittaa sitä, että me ajatellen kehityksen suuntaa vuodesta toiseen olemme päässeet kehityksessä eteenpäin tai jäsenvaltiossa on tapahtunut kehitystä. Joten siinä mielessä minä kokonaisuudessaan näkisin, että kehityksen suunta on myönteinen ja olisin iloinen, jos se myös heijastuisi johtopäätöksissä, joita on tehty. Herra Söndergaard, tämä on sellainen asia, joka välttämättä oikeastaan ei kuulu vastuuvapauteen, nimittäin solidarisuusrahasto ja Abruzzian tilanne Italiassa, siihen liittyvät lasketukset, se, tietenkin on tilapäistä, ei tarkoita kuitenkaan 50, 60, 70 vuotta, mutta ajattelen kysyssä olevan toiminnan laajuutta ja mistä on kysymys siitä, että on kysymys tietystä paikallisista ominaispiirteistä, silloin täytyy olla myös tiettyä joustavuutta. Ja noin viiden vuoden ajanjakso on sellainen, jolloin on erityinen tilanne, jolloin tuhannet ihmiset menettivät kotinsa ja lyhyessä ajassa saivat asuntoja, jotka olivat tilapäisiä, tällaisia liikuteltavia ratkaisuja. Siis se, että oli kysymys hätätilanteesta, jossa ensisijaisesti nimenomaan ihmisten suojelu oli etualalla. Ei ehkä kaikkea, kaikki toteudu täysin sääntöjen mukaisesti pilkulleen. Silloin kuitenkin olisi minusta hyvä, että olisi tiettyä ymmärrystä sille, mikä ei tietenkään muuta mitään siinä, etteikö valvonnassa ja hyväksynnässä sitten taas kuitenkin katsottaisi asioita pilkulleen. Tämä onkin syy siihen, miksi yli 300 miljoonaa euroa on päätetty olla maksamatta, mikä on sekin mahdollisuuksien puitteissa, sillä meidän käyttömme asettamat maksatukset olivat huomattavasti pienempi osa tästä kuin se, mitä Italian taho toteutti tällaisena hätätoimina, joten jopa näiden 305 miljoonan euron poisvetäminen kuitenkin merkitsi sitä, että käytössä oli enemmän varoja, tukikelpoisia varoja, joita voitaisiin vetää pois kuin mitä me olemme astaneet käyttöön. Joten herra Söndergaard, totta kai monista asioista voi olla eri mieltä mutta minun työntekijäni, se, että heitä epätäisiin siitä, että he nyt tässä harjoittaisivat yhteistyötä mafian kanssa tai olisivat mafian jonkinlainen instrumentti, se minusta menee hiukan liian pitkälle. Ehkä tässä on kielellinen väärinkäsitys tapahtunut, mutta minun on, minun on kuitenkin tärkeää tehdä selväksi se, että minun työntekijäni ovat toimineet niin, että heillä on täysin puhdas samatunto. He ovat olleet aktiivisia asiassa, mikä merkitsee sitä, että nimenomaan solidaarisuuskysymyksissä he eivät ole noudattaneet normaalia toimintatapaa, koska kysymys on ollut sitä, että on haluttu antaa tukea, joka on ollut nopeaa. Tämä on minulle hyvin tärkeä asia ja haluan vielä kerran tuoda tämän julki tässäkin yhteydessä. Mutta kiitän joka tapauksessa vielä kerran Rova Ajala Sender. Lähiviikkoina me teemme ehdotuksen täsmällisestä vakavat puutteet käsity, käsitteestä delegoitujen säädösten yhteydessä, jolloin syntyy enemmän selkeyttä kuin on ollut tähän asti. Olette oikeassa. Interregin osalta on hiukan vaikeaa tehdä kertomuksia, jotka olisivat maakohtaisia, mutta Interregin osalta voidaan antaa tällainen yhteenvetävä kertomus. Tämä on varmasti sellainen asia, jota olisi syytä pohtia edelleen. Mutta kokonaisuudessaan haluaisin kiittää myönteisestä arvostelusta. Ja palatakseni äh, lähtökohtaan, se mitä herra Piper kysyi, siihen voin jo nyt vastata. Totta kai ne, jotka säännöllisesti, niin sanoakseni, rikkovat pelisääntöjä, he, heihin kohdistuu jatkuvasti korkeampi rahoituksellinen korjaus, eli siis tämä saattaa merkitä kaksinkertaistamista verrattuna siihen, mikä olisi kenties asianmukaista, jos Siis kysymys on siitä, että onko sellaista, tekijä, sellaista toimijasta, joka toistuvasti tekee samoja rikkomuksia, mutta tämä on asia, joka otetaan huomioon myöskin delegoituissa säädöksissä, mutta minusta tendenssin omaisesti asian tulisi kehittyä nimenomaan tähän suuntaan. Sitten vielä viimeinen kommentti, joka minulle on myöskin tärkeä. Saattaa olla niin, että jos nyt vain ottaa esille yksittäisiä maita, on sellaisia maita, joiden osalta syntyy vaikutelma, että ne ovat ne tavalliset epäilyt. Mutta sitten kun katsoo asioita täsmällisemmin, katsoo substanssia, joutuu toteamaan, että yksittäisissä maissa vuodesta toiseen on kuitenkin eri hallintoviranomaisia, jotka ovat vastuussa virhetasosta. Ja esimerkiksi Espanjan osalta tilanne on se, että Espanjassa todellakin on niin, että rakenne on hyvin mutkikas, tästä olemme yhtä mieltä. Ja minä toivon, että seuraavalla ohjelmakaudella yhdessä Espanjan hallituksen ja alueiden kanssa me saamme aikaan hiukan yhden, yksinkertaistamisia, koska tämä nykyinen tilanne on sellainen, että se johtaa väärinkäsityksiin ja virheisiin, mutta on olemassa hyvin erilaisia hallintoviranomaisia ja jotka vaikuttavat siihen, että syntyy virhe, virheitä ja on virhetasoja. Ja sitten toisaalta kuitenkin viranomaiset itse asiassa kuitenkin kokonaisuudessaan ovat sellaisia, että ne tekevät luotettavaa työtä, jolle me voimme perustaa toimintamme. Kiitos. Paljon kiitoksia. Komission jäsen, haluaisiko tilintarkastustuomioistuin käyttää puheenvuoron? Ja jos näin on, voisitko puhua lyhyesti? Kiitoksia puheenjohtaja. Näin, kysymys näistä korjauksista ja liittyen eroon, joka tilintarkastustuomioistuimella ja komissiolla on ollut. Kuten aikaisemmin sanoin vuosikertomuksessa, ähm, tilintarkastustuomioistuimen täytyy raportoida siitä, ovatko toimet olleet laillisia ja sääntöjen mukaisia, ja komissio raportoi Euroopan unionin etujen mukaisuudesta. Tässä kyseessä eivät ole eroavat, vaan toisiaan täydentävät seikat. istuin keskittyy sääntöjen mukaisuuteen ja projektien tasoon, eli projektien ilmoittamaan kulutasoon. Nämä kiinteät, niin kutsutut flat rateit, eivät ota huomioon niitä ei oteta huomioon, niin niillä ei ole mitään vaikutusta virhetasoon projektien tasolla. Jäsenmaiden vastuulla on tunnistaa projektit, joissa esiintyy virheitä. Eli jäsenmailla on vastuu siitä, että projektien tasolla korjaukset johtavat tuloksiin. Eivät jäsenmaat suosituksia seuraa projektien tasolla vaadittua valvontaa ei ole toteutettu ja tässä tapauksessa tilintarkastustuomioistuin ei voi todeta, että sääntöjen mukaisuus olisi täytetty. Tämä selvittää sen, miksi meillä on eroavaisuuksia lähestymistavan suhteen komission verrattuna. Tämä oli siis yksi seikka. Sitten tässä kollega Gaia. Kollega Gajar halusi houkutella minut heikoille jäljille. Tietysti minun kokoiselle norsulle se on aina hiukan vaarallista, mutta haluaisin korostaa sitä, että että 17 jäsenvaltiossa me olemme tehneet tutkimuksia. Tämä löytyy kohdasta 25. Tämä tietysti merkitsee sitä, että otos on edustava ajatellen budjettia, mutta ei ole mitään tulosta yksittäisten jäsenvaltioiden osalta. Meillä on tilastollinen toimintatapa, joten sellaisessa maassa, jonka minä parhaiten tunnen, miksi Luxemburg, jos me siellä haluaisimme tehdä tällaisen äh, kattavan meidän pitäisi tutkia 118 ohjelmaa niin monta edes löytyy Luxemburgista, eikä löydy Maltaltakaan, eikä muista pienistä jäsenvaltioista, joten kaikki hankkeet pitäisi tutkia. Se on sisuvuksen työ, ja tällä hetkellä jo tilastosuunnitelmalla on 900 työntekijää, me tarvitsemme niitä 1800 lisää, ja siinä ei meidän mielestämme ole mitään järkeä. Me olemme kuitenkin tutkineet näitä asioita. On tähän mennessä vain neljä maata, jotka antavat jossa, jos toimittavat tällaisen kertomuksen 2013, nämä ovat Iso-Britannia, Alankomaat, Ruotsi ja Tanska. Me olemme tarkastelleet näitä kertomuksia. Ne eivät välttämättä vastaa niitä standardeja, joita tilintarkastustuomioistuin itse soveltaa, mutta me olemme kuitenkin tutkimassa sitä, missä määrin nämä tutkintakertomukset, missä määrin nämä tilintarkastuskertomukset meidän työmme kannalta ovat sellaisia, että voitaisiin käyttää – ja lähiaikoina tulemme esittämään tästä kannanottomme. Rovala Ajala Sender esitti lisäkysymyksen, joka koski tätä virhetasoa. Itse asiassa 31 prosenttia julkisissa hankinnoissa on ollut sellaisia, että on ollut rikkomuksia. 12 prosenttia näistä on ollut vakavia. Se merkitsee sitä, että on ollut sellaisia rikkomuksia, joissa esimerkiksi Valintamenettely on ollut rajoitettu, jossa tällainen on sovellettu tällaista rajoitettua julkista hankintojen menettelyä ilman, että olisi ollut julkisesta, julkisesta hankinnasta, Euroopan laajuisesta julkisesta hankinnasta. Voi tehdä tämän boksissa laatikossa 5.1 meidän kertomuksessamme. Meistä on vakavarikkomus myös se, jos tulos kilpailutuksesta, sen pitäisi, olisi olla erilainen ja vähemmän vakava rikkomus silloin, kun se todetaan, silloin kysymys on oikeastaan siitä, että menettelyssä on ollut heikkouksia. Ja tätä voisitte katsoa kohtaa 5, 35 meidän kertomuksessa. Niin, puheenjohtaja, tässä siis pähkinänkuoressa, mitä halusin sanoa näistä virhetasoista. Jos on lisäkysymyksiä, voin vastata niihin kirjallisesti. Ingeborg Gressle, Paljon kiitoksia Ingeborg Gressle. No, siis Olen pahoillani. Herra komission jäsen, meillä on nyt perustavanlaatuinen ongelma siinä, että jos me haluamme, voisimme saavuttaa kaikki politiikan tavoitteet, silloin voisimme itse asiassa luopua talouden valvonnasta, mutta minusta näyttää sitä, että politiikan tavoitteita ei saavuteta. Haluaisin viitata vielä kerran siihen, että nämä vuotuiset eh, tarkastuskertomukset ovat tärkeitä. Mutta miten te voitte sanoa mitään ohjelmista, jos tähän asti 317-vuotisesta tansalaisuudesta vain, vain 41 tähän mennessä on eh, vahvistettu. Ajattelen vastauksia, kun on kysymyksiä 32 ja 33. Ja haluaisin vielä kerran puhua sen puolesta, että olisi tällaisia, olisi tilintarkastuksia, vaikka ne maksavat paljon rahaa. Jos ajatellaan, että 260 tämä summa, jota käytetään tällaisten kustannuksiin, me puhumme siis itse asiassa summasta, joka on 3-4 prosenttia budjetista. Jos joku puhuu siitä, että tämä kaikki on aivan liian kallista, sitä minä en ole valmis hyväksymään. Niin, no sanokaa, että tämä kaikki on liian kallista. Halusin vain puhua siitä, että olisi oltava asianmukainen tasapaino valvonnan ja viime kädessä tuloksen välillä, mihin minä matkustankin. Kohtaan aina sen, että en sanoisi, että minua tässä nyt kiusataan, mutta on paljon valvontaa, eikä sanotaan, että on paljon valvontaa, eli mitä halua enää esittää mitään hakemuksia. PK-yritykset eivät halua esittää mitään hakemuksia, koska valvontaa on niin paljon. Tämä on se asia, johon me pyrimme, jonka pyrimme selvittämään tällä single audit-menettelyllä. Siis jos me voimme luottaa tilintarkastusten laatuun, ja että tässä toimittaisiin läheisyysperiaatteen mukaisesti sillä tasolla, joka on kaikkein lähimpänä asianosaisia silloin meidän täytyy ymmärtää, että pitäisi olla asianmukainen tasapaino ja myöskin toisaalta laadun luotettavuus. Mitä tulee tähän vuotuiseen toimintakertomukseen, siellä missä on jokin viite siitä, että ohjelmat eivät toimi, me välittömästi keskeytämme ohjelman. I, uh, that that's a discussion between... Tämä on mielenkiintoinen keskustelu. Esittelijä, haluatko tehdä yhteenvedon? Anteeksi, en huomannut teitä, en katsonut vasemmalle. Anteeksi. Anteeksi puheenjohtaja, mutta halusin kuitenkin herra Haanilta kysyä. On tiettyjä oikaisuja, jotka liittyvät 2000-2006 kauteen, ja ne on kirjoittanut kaksin kertaa 2012. Minä estin kysymyksen, tiedän, että vastasitte kaikkeen, paitsi juuri tähän kysymykseen, mutta se on kuitenkin tärkeää, sillä muuten edustaja Piper vetää vääränlaiset johtopäätökset. Eli on olemassa tiettyjä oikaisuja, jotka koskevat 2000-2006. Espanjaa koskien kyseessä on 1,8 miljardia euroa ja nämä oli jo ennen vuotta 2010 eh, käsitelty loppuun ja nyt on kriteerejä muutettu ja nyt ne on laskettu taas mukaan. Eli ne on laskettu ikään kuin kaksi kertaa mukaan, vaikka ne itse kuuluvat kaudelle 2010 asti. Eli tämä ei ole vain minun eh, nyt ajatukseni, vaan itse komissiokin sanoo, että näin on. tämä on täällä selitetty. Minä sitä olen itse keksinyt, kyllä se täältä löytyy. Minä vain sanoin, että täältä pitää nämä eh, pienille kirjoitetut alaviitteet lukea ja sieltä käy ilmi, että että tämä 1,8 miljardin luku eh, Espanjaa koskien johtuu siitä, että tämä on kaksi kertaa laskettu mukaan 2006 eh, kauteen ja sitten taas uudelleen tähän mm, viimeiseen kauteen. Eli voisitteko antaa tässä lisäselvityksen tai lähettää kirjaisen vastauksen, sillä muuten herra Piper eh, koko ajan ajattelee, että me olemme näiden huono puolella haluamme sinne Saksan rinnalle. Aivan lyhyesti. Puhumme vuodesta 2006. Kysymyshän on nyt pelkästään siitä, että vuonna 2012 me saatoimme saattaa päätökseen neuvottelut rahoituskorjauksista yksittäisten hankkeiden osalta, jotka ovat peräisin jaksolta 2000-2006. Jaksolla 2000-2006 jokainen yksittäinen hanke täytyy laskuttaa, ei siis ohjelmittain, vai hank- vaan hankkeittain. Ja eri Espanjan hallitusten kanssa me kävimme keskusteluja eri rahoituksista korjauksista. Ja aiemmat hallitukset halusivat että jokainen hanke keskusteltaisiin loppuun asti, ja se merkitsee käytännössä sitä, että mentäisiin asiassa jopa tuomioistuimeen asti. Nykyhallituksen kanssa me saatoimme saada aikaan sopimuksen, joka koski rahoituksellista korjausta, joka, jota sovelletaan kaikkiin hankkeisiin, ja sen seurauksena oli se, että vuonna 2012 Tämä asia saatettiin saada päätökseen ja siksi kysymys on yksi kertaa, y- yhdellä kerralla hyvin suurea, kertakohtaisesta hyvin suuresta korjauksesta, joka kattaa jakson 2006 ja tuli esille vuonna 2012, mikä johti siihen, että vuonna 2012 Espanjan budjetille tämä ei suinkaan ollut mikään huono asia, lähes yksi miljardi euro maksumäärärahoja saatettiin siirtää Espanjalle ja tätä kautta ongelma saatiin ratkaistua, joten vuonna olemme voineet siirtyä vuoteen 2016-2017 asti. Ja ei ole mikään, ei syntä mitenkään hyvää vaikutelmaa siitä, jos jaksoa 2006 ei saada päätökseen loppuun käsiteltyä siirrettävässä ajanjaksossa. Ja Piper. Näyttää siltä, että keskustelu Ajala Senderin ja komission jäden välillä osoittaa, että me tarvitsemme maakohtaisen kertomuksen Espanjassa. Se on todella hyvin tärkeää, että voidaan mennä juurtajaksaan asioita käsittelemään. Meillä on jokin Espanjan alue tai minun liittoval- osavaltioni Notre westfalen Faalin, jossa myöskin on kysymys tällaisten varojen käyttämisestä liittovaltiossa, osavaltion tasolla ehkä komissio ryhtyisi tässä toimiin, että todellakin voitaisiin pohtia sitä, että Äh, kun sanotaan, että maat toimittavat tällaisen kertomuksen, niin se on hyvä asia. Ne, jotka tänään nyt sanovat, että mitä sitten tilintuomioistuin ei äh, et halua, että se ei pysty käsittelemään aivan kaikkea. No to, se ei tarvitsekaan. Se voi keskittyä joka vuosi yhteen tai kahteen maahan, ja minun uskoakseni tilastustumistoin pystyy kapasiteettinsa puolesta kyllä toimimaan tällä tavoin. Olen tänään oppinut paljon ja joudun toteamaan, että mm, edelleenkin säilyy myönteinen vaikutelma Paljon riippuu siitä, mitä nyt lähiviikkoina tapahtuu. Vieläkään en oikein pysty ymmärtämään sitä, mitä komission jäsen sanoi, että siirtyminen tällaiseen valvontamenettelyyn, eli kun jäsenvaltiot itse ovat yli kahden prosentin, silloin komissio puuttuu asiaan. Se minusta on liian vähän. Sen rinnalla täytyisi olla luettelo kriteereistä ja sanottaisin, että tietostumistunnon analyysissaan todennut seuraavia asioita ja että tätä sitten seurattaisiin pistokokeilla, joita komissio teki sattumanvaraisesti. tätä kautta siis minun mielestäni tarvittaisiin enemmän kriteereitä, jotta voitaisiin siirtyä tällaiseen tutkintamenettelyyn. Ja vielä lopuksi, herra komission jäsen, 700 työntekijää ja niistä 83 tilintarkastuksessa ei ole kovinkaan paljon. Se ei todellakaan ole paljon. Minusta se on vastaan pelottavaa, miten vähän tilintarkastukseen käytetään resursseja Euroopan laajuisesti. Jos katsotaan sitä, niin pää, teidän pääosastollanne 83 työntekijää ajatellen sitä, miten paljon on hankkeita ja ohjelmia, joita pitää tutkia. Minusta se ei ole riittävää, jos katsotaan sitä, mitä muut pääosastot tekevät ja miten paljon ne tuottavat eurooppalaista lisäarvoa. Minä voisin kyllä kuvitella, että teillä olisi tarvetta lisäykseen. Ja lopuksi olen hyvin mielenkiin, odotan mielenkiinnolla mitä lähiviikkoina tulee tapahtumaan ja odotan ilolla jatkoyhteistyötä. Very much. I think we have... Paljon kiitoksia. Uskon, että olemme päässeet tämän esityslistan kohdan päätökseen. Nyt joku pyysi teidän puheitanne, ilmeisesti teitte suuren vaikutuksen, joten pyrimme ne saamaan ja samana ne saksaksi. Paljon kiitoksia teille kaikille. Kiitoksia komission jäsen Herra Greten, kiitoksia teille. Ehdotan, että siirrymme nyt esityslistan kohtaan viisi. Ja, se Thank you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 Oké, oké. Oké. Nou ja, oké. Okay. Oké, okay. niks eraan te doen. Hartstikke dank. Is Ovatko kaikki valmiina äänestämään? Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. <laughs> Yep, okei. Okay. No problem. I suggest we start. Hyvä, ehdotan, että aloitamme äänestykset. Does everybody have a voting? Onko kaikilla äänestyskortit mukana? Then I open the... Aloitamme nyt siis äänestykset. Mietintö luonnos koskien tilintarkastustuomioistuimen asemaa tulevaisuudessa ja menettelyjä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten nimittämiseksi Euroopan parlamentin kuuleminen. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. 15 tarkistus puolesta. Who is against? Vastaan. Meidän pitää varmaankin tarkistaa tämä sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Teidän täytyy nyt painaa nappulaa. Äänestys päättyy. Kahdeksantoista vastaan kymmenen puolesta kahdeksan tyhjää. Onko näin? Ei, ei, ei. Anteeksi. Kymmenen puolesta kahdeksan vastaa ja nolla tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 raukeaa, tarkistus 16 raukeaa. Niin, olkaa hyvä. Also nur um genau zu sein, also es ist ab, das Ergebnis ist richtig, aber da Ines... Niin, tulos on kyllä oikein, mutta 10.9 pitäisi olla. Thank you. Se on siis yhä hyväksytty. Kiitoksia. 17 raukeaa, 16 raukeaa, tarkistus 18 puolesta vastaan. Varmaankin tulee äänestää sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 12 puolesta 7 vastaan hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Kukaan ei nosta kättään. No, nyt äänestämme siis sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Yhdeksän vastaan yhdeksän. Tämä, ra- tämä on hylätty. 20 puolesta vastaan Hyväksytty. Niin, tyhjää, anteeksi. Hyväksytty. Amendment. Uh... Tarkitus 21 puolesta. Yhdeksäntoista oli hylätty. Nyt tarkistus 21 puolesta. Vastaan Hylätty. Tarkistus 22 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Anteeksi, tyhjiä. Ei kukaan on tyhjä. 23 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus numero yksi, joka korjaa, korvaa tarkistus 26, 7 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 26 raukeaa, 27 raukeaa, 28 raukeaa. Tarkistus 29 puolesta vastaan. Uskoakseni tämä on hylätty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy päättyy. 9 puolesta 10 vastaan hyväksy, hylätty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 31 raukeaa. Tarkistus 32 puolesta vastaan. Liian vaikea sanoa. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 raukeaa uskoakseni. 34kin raukeaa. Siirrymme kompromissitarkistuksen kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa se, että 35, 36, 37 raukeavat 38 puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti. Sähköinen äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Kymmenen vastaan kymmenen puolessa tämä ka- kaatui. Tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Hyväksytty uskoakseni. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Parempi tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Seitsemän puolesta 11 vastaan hylätty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tarkistamme jälleen sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 42 puolesta. Tarkastamme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43 raukeaa, 44 myöskin raukeaa, 45 raukeaa, 46 puolesta. 46 ja 47 puolesta vastaan. Uskoakseni enemmistö tukee. 48 raukeaa. 49 raukeaa. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus numero kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että 53, 54, 55 ja 52 raukeavat. Seuraava tarkistus 56. Ai sekin raukeaa, anteeksi. 56 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 57 raukeaa, 58 raukeaa, kompromissitarkistus 4 puolesta, vastaan, Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 59 raukeaa, 60 raukeaa, 61 raukeaa, 62 puolesta. Vastaan Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 63 puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 64 on vedetty pois. 65 raukeaa. 66 puolesta. Who is against? Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus numero 5 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Amendment compromise, amendment number Kyseessä on kompromissitarkistus numero 5. The vote is closed. Äänestys päättyy. hylätty. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy äänestää tarkistus 68 ensin, 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta Kompromissitarkistus 5 ei mennyt läpi. Meidän on täytyy äänestää 69. Anteeksi, tehän olette oikeassa. Kiitoksia. Minulla olisi minun olla tarkempi. Siirrymme tarkistukseen 73 puolesta. Tähän liittyy suullinen tarkistus, jonka näette äänestyslistalta. Puolesta Äänestämme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. It is approved. Hyväksytty. Tarkistus 74 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Pieni hetki. 74 was approved, that means that 75 will fall. 75 raukesi. Siirrymme 76 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 77. Se raukesi. 78 raukeaa. 79 raukeaa. 80 puolesta. Tarkistamme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 11.10. Yes, it is rejected. Amendment. Hylätty. Tarkistus 81 puolesta. Tarkistamme heti sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82 on vedetty pois. 83 raukeaa. 84 raukeaa. Kompromissi 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäinen osa tarkistuksesta 85 raukeaa, mutta meidän täytyy äänestää sen toisesta osasta alkaen emphasizes loppuun asti. No, it says here um, first part of amendment replacing. Yes, yeah. yeah, that's what I say. Uh, the, we have... Meidän täytyy yhä äänestä tarkastus 85 toisesta osasta puolesta vastaan. Hyväksytty. 86 raukeaa, 87 raukeaa, 88 puolesta. Vastaan, anteeksi, anteeksi, vastaan. Tyhjää. Hylätty. 80, meidän työ äänestää 89, 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 on vedetty pois, 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta Meidän täytyy varmaankin äänestää sähköisesti. Välittömästi äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta. Meidän täytyy tarkistaa sähköisesti välittömästi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 99. Äänestämme siitä kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Uh, amendment, uh... Kyseessä on tarkistus 99 toinen osa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 100. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 101 puolesta. Vastaan Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. 101. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 102 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. Voimme tarkistaa vielä sähköisesti 103. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 15 puolesta ja 6 tyhjää. Seuraavana 104 puolesta. Vu is vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on varmaankin hyväksytty. 106 puolesta vastaan hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tämä on nyt vaikeaa. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 109, johon liittyy suullinen tarkoitus, tarkistus, jolla explos korvataan sanan diplos puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Niin, olkaa hyvä. Que por favor, que las versiones en español de este, de este... Niin, espanjankieliset tarkistukset pitäisi kyllä katsoa vielä täällä on deplores ja explores, mutta sitten täällä on muitakin virheitä täällä helpotu komissarien kabineteista, vaan heidän eh, puhutaan heidän kaapeistaan, eikä todellakaan kysellä kaapeista. I cannot help you with your Spanish. Nyt valitettavasti minä en pysty teitä auttamaan espanjankielisen käännöksen suhteen, mutta kirjaamme tämän e, ylös. Tarkistus 110 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 111 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissitarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Osa salista ei ollenkaan kiinnostunut nyt, eli tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Yeah, no, that reassures me, but uh, the vote is closed. It... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä, tiesin tämän, mutta kukaan ei nostanut sormiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että 112, 13, 14 ja 15 raukeavat. Pääsemme 116, 116 puolesta. Tähän liittyy suunnilleen torkistus puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 117 puolesta vastaan. Tämä on liian epäselvää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. It is rejected. Äänestys päättyy hylätty. 118 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Amendment 119. Who is in favor? 119. Puolesta. Vastaan. Ilmeisesti hyväksytty, mutta sähköinen äänestys on vielä paras. Tarkistetaan. 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120 raukeaa. Kompromissi 8 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkastus 122 raukeaa, 121 myös ja nyt 123 puolesta, 123 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja näin päästään 124 puolesta. Ja 125 on identtinen puolesta siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. kuusi puolesta. Ei, se ei raukea. vastaan. Hyväksytty ilmeisesti, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 130 puolesta vastaan vaikea nähdä, eli koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin 131 raukea, 132 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta. 132, sanoo puheenjohtaja. Niin, 133. Ja 134. Ei, 132, siitä pitää äänestää. Ai, siitäkö äänestettiin? No niin, hyvä. 133 ja 34 puolesta. Vastaan. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135 raukeaa, 136 ja 137 puolesta. Vastaan. Koneäänestys vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja näistä 38 raukeaa, 139 ja 140 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ilmeisesti hyväksytty. 141 raukeaa, 142 myös, 143 nyt puolesta vastaan. Ilmeisesti enemmistö, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Näin on, hylätty. 144 puolesta pää, vastaan ja tyhjää hylätty. pitää siis 145 ja 146 tarkistuksista, kuka puoltaa näitä. Ja vastaan tyhjää hyväksytty. 147 raukeaa myös 148 ja 149 puolesta. Vastaan vähemmistö, näin siis hyväksytty. 150 puolista. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 151 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 152 puolesta. Vastaan ilmeisesti enemmistö äänestä, mutta tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja näin 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan hyväksytty. 157 näin raukeaa. 158 kuka puoltaa vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 159 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 160 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 163 puolesta 163 puolesta vastaan tyhjää hylätty, anteeksi hyväksytty. 164 puolesta vastaan liian vaikea nyt. Eli koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 166 puolesta vastaan. Ilmeisestikin hyväksytty. 167 raukeaa, 168 puolesta. Parempi vielä tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169 raukeaa täten ja 170 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 171 puolesta vastaan ja koneäänestys äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan Koneäänestys saman tien. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi puolesta ja kaksi. Kuka puoltaa? Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Ilmeisemmin hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen kahdessa osassa ensimmäinen osa kuka puoltaa sitä vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan epäselvää, eli koneäänestys vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten koko päätöslauselma esityksestä äänestetään koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oikein hyvä tulos. Onneksi olkoon esittelijä. I hope she is as happy as we are. Toivottavasti hän on yhtä tyytyväinen kuin me. Mr. Chairman, we come to the next vote. Näin pääsemme seuraavaan äänestykseen. Kukaan ei valita tilastustumistumen rakenteesta. Tämä oli sitä, mitä me halusimme, mutta sitä, mitä he halusivat. Toivon, että he eivät tule valittamaan. Minä en halua kuulla mitään valituksia enää. Neuvostokin on teidän kanssanne samaa mieltä. Okay, then we come to the second uh, report that we have to vote on the draft opinion on the proposal for a council regulation. On... Näin pääsemme sitten seuraavaan äänestykseen ja kyseessä on yhteisyritys. asia. ECSEL, yhteisyritys, esittelijä. Voimme äänestää 17 asti yhtenä kokonaisuutena, jos sopii. I uh, put to the vote. Amendment 12, 13, 14, 15, 16. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kaikki yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Ne on kaikki hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan. Parempi tarkistaa vielä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 ilmeisesti tarvitse äänestää. Ei, kun kyllä sitä pitääkin äänestää. Eli e, puolesta tarkistus 20 vastaan. Tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin siis Tarkistus 1 raukeaa. 21 puolesta vastaan. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus 23 puolesta Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin tarkastus kaksi raukeaa ja pitää äänestää 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta. aika lailla epäselvää, eli tarkistetaan koneellisesti vielä. Koneäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastus 3 raukeaa ja pääsimme tarkastukseen 26. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkastus 4 puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Tarkastus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksyttykö. rakistetaan vielä parempi näin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Niin, ei, ei. Hylätty. 28 puolesta. Tarkistetaan vielä koneesti. Koneäänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja 29 puolesta Eli koneäänestyksen saman tien. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 30. Kompromissi. Ehdotus. Kuka puoltaa kompromissia? Ja vastaan. Ja tyhjä ei ole, eli hyväksytty. Kompromissi 1 on näin hyväksytty. Tähän, tämä ei johda mihinkään, ei. Da mussten nur zwei Kollegen von der EPP miteinander einig werden. Das hat vain kahden EPP-kollegan päästä yksimielisyyteen nyt jotenkin ennen joulua. Tämä oli sinänsä joulua todella hyvä asia. We don't have any amendments mutta ei meillä ole tällaisia jäseniä. Herran Erojen Ryypis ja Odi pitää päästä yksimielisyyteen, ei mitään muuta vaikutusta ole. Siis joulutunnelmaa. Me jatkamme nyt äänestystä. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan on vedetty pois, jos käsitän oikein. Kyllä. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan Tämä ei ole selvää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdellä äänellä. 37 puolesta. 37-38 äänestämme näistä yhdessä, eli kuka vastusta puolesta vastaan tyhjää. Molemmat on hyväksytty. 39 puolesta 39.40 voimme äänestää yhdessä, eli kukaan vastusta puolesta vastaan. Molemmat on hyväksytty. Sitten 41 puolesta vastaan. Tämä oli epäselvää. Täytyy tarkistaa sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 ja 44 yhdessä, eli kukaan vastusta. 43 ja 44 puolesta vastaan Tarkistamme sähköisesti 43.44. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 45 puolesta vastaan. Suurin osa taitaa puoltaa. 47 ja 46 raukeavat 48 puolesta vastaan. Tämä oli epäselvää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51 puolesta. Alles, ja, Wir würden, wir würden Niin, 51 56 vuotta sitä yhtenä kokonaisuutena. Kukaan ei vastusta, joten äänestämme näistä yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kaikki on hyväksytty. Nyt pääsemmekin loppuäänestykseen. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle. Tämä on hyväksytty suurella enemmistöllä. Paljon kiitoksia.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

jos sallitte, jatkamme kokousta. Siirrymme esityslistan kohtaan seitsemän, erityiskertomus numero viisi. Onko Euroopan unionin kohesiopolitiikan varat käytetty asianmukaisesti tiehankkeisiin? Mr. Wögerbauer, you have the floor, please. Herra Wögerbauer, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. In view of the time, we had uh, jos nyt te voisitte lyhyesti puhua. Meillä oli melko lailla täysi esityslista tänään. Niin, aivan niin lyhyt sellainen kuin mahdollista. Olen erittäin iloinen siitä, että on ollut tähänkin asti näin paljon kiinnostusta Euroopan kohtaa, kohtaan. Lähes koko iltapäivän kestänyt tietoisuusmiestonten asioiden parissa. Nyt puhutaan konkreettisista kysymyksistä, jotka liittyvät luotettavuuslausumuihin ja ö, soveltamismenettelyihin. Nyt mä haluaisin sanoa, että kysymys on siis siitä, käytetäänkö EUn kohesiopolitiikan rahat asianmukaisesti tiehankkeisiin. Meillä on kaksi pääasiaa, jotka olemme havainneet. On huomattavia kustannuseroja EUn yhteisrahoitettujen teiden osalta. Usein on hyvin kalliita teitä sen sijaan, että olisi kustannustehokkaita teitä, kun niitä on rakennettu. Miksi? Tämä on se, mitä me olemme pyrkineet selvittämään. EUn tieinvestoinnit ovat 5 miljardia joka vuosi, kun 5 miljardia vuodesta 2000 vuoteen 2013. Olemme tutkineet 24 hanketta neljässä maassa, Saksassa, Kreikassa, Espanjassa ja Puolassa. EUn lisärahoitus näiden 24 hankkeen tapauksessa oli noin 1,4 miljardia euroa. Tätä kautta tämä oli 62 prosenttia kaikista EUn rahoituksesta jaksolla 2013 näiden, maiden, näiden neljän maan tapauksessa. Tutkimme kymmentä moottoritietä, kymmentä pikatietä, neljää tavallista eh, kaksikaistaista pääliikennetietä. Ensimmäinen päähavainto. Huomattavia kustannuseroja tiehankkeissa. Euroopan tilintosumistuin on eri maissa kustannukset eh, arvioinut kolmeen laskentavan pohjalta, jotta ei voida sanoa, että olisimme vain poimineet jotakin mikä jostakin syystä jonkin maan osalta olisi jotenkin vääristävää. Ajattelen näitä laskentapoja, saksalaiset tiet olivat edullisimpia, sinne tulivat Kreikka, Puola ja Espanja. Espanja kaikissa kolmessa laskentatavassa kaksi kertaa kalliimpi kuin Saksa. Jos me katsomme, mikä on käyttäjäintensiteetti, silloin Espanjan tiet olivat neljä kertaa kalliimpia kuin Saksan tiet. Ja tietysti me sitten kysymme, miten tällaista voi tapahtua. Palkkakustannuserothan eivät voi olla tässä takana, koska palkkakustannukset todennäköisesti Saksassa eivät ole niin edulliset kuin muissa maissa. Joten mitä ovat mahdolliset selitykset? Kysymys on pääasiassa kilpailusta. Saksassa hanke osat julistettiin, kilpailutettiin 1,5 kilometrin suurussa osuuksissa muissa maissa. Taas kysymys oli suurhankkeista, joihin saattavat osallistua vain yritykset, joilla oli riittävä kapasiteetti osallistumiseen. Saksassa ja Puolassa kaikki yritykset saattavat osallistua näihin julkisiin hankintoihin, Kreikassa ja Espanjassa eivät. Siellä yritysten täytyy ensin saada julkista viranomaiselta sertifiointi, mikä luonnollisesti rajoittaa kilpailua ja johtaa valtaisaan hallinnolliseen eh, työhön, joka johtaa myöskin sertifioinnissa viivästymisiin. Es- Espanjassa ja Kreikassa tarjoukset, jotka olivat alle 10 prosenttia kuin eh, keskimäärin tarjottu hinta, eh, ne, ne suljettiin tästä tämän ulkopuolelle ja komissio rekoi tähän ja asetti 10 prosentin rangaistuksen sakon kaikkiin hankkeisiin, jotka Kreikassa jaettiin tällä tavoin. Tämä menettely johti jäsenvaltiossa myöskin siihen, että jotkin yritykset, jotka näin suljettiin hankinnan ulkopuolelle, sitten loivat yhteisyrityksiä menestyksekkäiden tarjoajien kanssa ja sitten toteuttivat tehdyt rakennustyöt. Neljäs kohta, joka jo liittyy myöskin tähän eroihin. Meluntorjunta rakenteet lähes kaikissa tapauksissa olivat ylimitoitettuja Saksassa ja Puolassa, jos nyt ajaa näitä moottoriteitä Puolassa, nyt ei juuri lainkaan maisema, vaan lähes pelkästään näitä melunpoistoseiniä, joissa jouduttiin tekemään huomattavasti korkeampia ja pitempiä kuin muissa jäsenvaltioissa. Sitten myöskin huomattavia kustannuksia syntyy muiden kriteerien osalta, kuten esimerkiksi erilaisten kaiteiden ja tieviittojen osalta. Tässäkin kilpailua e, e, estävät määräykset ja menetelmät tulisi poistaa, koska EUn yksi tärkeimpiä tavoitteita on kilpailun lisääminen. Ensimmäinen vaatimus, joka on se, että kilpailusta vastaava komissiaisen tulisi huolehtia siitä, että EU sanottuu kattava kilpailu, jotta voidaan hyödyntää kilpailun mahdollisuuksia niin, että niitä ei rajoitettaisi tai poistettaisi. Tämä on siis meidän ensimmäinen asiamme. Ja tähän sitten vielä lisäisi sen, että kaikissa meidän kaikissa hankkeissa, jotka me tutkimme, löytyy vain yksi hanke, jossa tarjouksen sai sellainen toimija, joka ei ollut omasta maasta. Tämä osoittaa sen, että tämä yhteismarkkina, kilpailukyky, joka koskisi 28 valtiota, sen täytyy myöskin parantua käytännössä. Tämä on meidän yksi päävaatimuksemme kilpailuasiasta vastaavalle komission jäsenelle. Se merkitsee sitä, että syiden tutkiminen, joka liittyy näihin suuriin kustannuseroihin tien rakentamisessa jäsenvaltioissa, ja sitten myöskin reaktio tuloksiin, joita tästä arvioinnista synnyttiin ensinnäkin se, että pyrittäisiin poistamaan sisäisiä kilpailun esteitä, vain tutkit vain yksi tutkittu hanke. Siitä sai toimi, se on ul, ulkomainen tarjoaja. Ja erinäisessä maissa vain suuret yritykset saattavat tehdä tarjouksia, koska kilpailuilmoitukset eivät koskeneet 1,5 tai 5 kilometriä, vaan jota jopa 100, 140 kilometriä, jolloin sitten myöskin lisäksi täytyy todeta tämä sertifiointiongelma tässä yhteydessä. Ja toinen <clears throat> olennainen kysymys, jonka me puhuttiin, olivat se, että me saatomme nähdä kalliita, ylimitoitettuja teitä sen sijaan, että olisi toteutettu hankkeita, jotka vastasivat tarpeita, jotka olisivat olleet kustannustehokkaita. Ensinnäkin on todettava, että keskimääräiset hinnat pikateiden osalta ovat olleet 40 prosenttia edullisempia kuin moottoriteiden osalta. Nyt voidaan kysyä tarvitaanko nyt näitä moottoriteitä vai ei. Tutkitut moottoriliikennetiet ovat sellaisia, että niissä keskimääräinen päivä liikenne on 16 ajoneuvoa. I, mut, kun taas kahdeksan tähän vertailuun nelikaistaisen moottoritien osalta käyttäjien määrä oli vain 3398 keskimäärin. Vain kahdessa tapauksessa eh, näiden nelikaistaisten moottoriteiden osalta saatiin todeta, että arvo oli korkeampi kuin moottoriliikenteellä, mikä merkitsee sitä, että kalliimpi välttämättä oli parempi. Useissa tapauksissa moottoriliikennetie olisi ollut tehokkaampi ja kustannustehokkaampi ratkaisu. Miksi nyt on sitten rakennettu näin ylimitoitetusti? Syy ovat olleet se, että arviot eivät ole, ennusteet eivät ole luotettavia, ne ovat olleet liian optimistisia. Nämä liian optimiset ylimitatut ennusteet johtavat siihen, että keskimääräiset kustannukset tiekilometristä suhteessa keskimääräiseen päiväliikenteeseen yhden vuoden aikana Espanjassa olivat neljä kertaa korkeammat kuin Saksassa. Pola ja Kreikka olivat näiden kahden äärimmäisen arvon puolivälissä. Kysymys on myös tietysti siitä, miten syntyy tällä, miten syntyvät tällaiset liian optimistiset ennusteet. Se on poliittinen kysymys, jota meidän ei tule arvioida vaan selkeästikin kysymys on siitä, että jäsenvaltiot yhdessä komission kanssa olisivat vastuussa asian selvittämisestä. Kustannukset käyttäjää kohti tiellä olivat 28, olivat kalliimmassa tapauksessa 28 kertaa korkeammat kuin alhaisemman kustannuksen tien osalta. Keskimääräinen viivästyminen näiden hankkeiden osalta oli 9 kuukautta – eli 41 prosenttia, mikä johti myös kustannusten lisääntymiseen. Suositus komissiolle on tilatustumistumelta, että pyritäisiin edistämään esikuvallisten menettelyjen osalta tapahtuvaa vaihtoa kansallisten tiehallintojen osalta, mitä tulee luotettaviin liikenneennusteisiin, olen voinut havaita jo, että komissio on toiminut asiassa. Ja ylimitoitetut vaatimukset, hankkeet, joita jäsenvaltiot esittävät, niiden tulisi, niitä tulisi tutkia sen osalta, ovatko ne todella tarpeellisia. Kuitenkin haluaisin myönteisesti lopuksi sanoa nyt esittämme nämä kaksi tärkeintä arvostelun kohtaa ja suositukset. Meidän pitää kuitenkin todeta, että tärkeimmät keskeiset tavoitteet, eli se, että alueet ovat paremmin saavutettavissa ja että lisätään turvallisuutta, lisätään mukavuutta ja niin edelleen ja että vahvistetaan infrastruktuuria. Nämä tavoitteet on voitu saavuttaa. Ainoa ongelma, joka tähän liittyy meidän mielestämme, on se, että infrastruktuurin vahvistamisen mittaaminen tällä hetkellä, joten komission seuranta on se, mikä täytyy tehdä, jotta voidaan katsoa, onko niin, että nämä infrastruktuuritoimit, joita on toteutettu, ovatko ne sellaisia, että myöskin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ovat myönteisiä? Kiitoksia. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta ja vastuussa olevaa jäsentä Harald Fogelbaueria näistä kaikista mielenkiintoisista tiedoista, joita hän juuri esitteli ja hienosta yhteistyöstä, jota meillä on ollut haluaisin äh, toivottaa tilintarkastustuomioistuimen löydökset tervetulleeksi. Tämä vahvistaa sen, että hyvää edistystä on tapahtunut tieturvallisuuden alalla. Kuolintapaukset ovat vähentyneet tai ne on jopa saatu kokonaan poistettua tieosuuksilta. Tämä parantaa Euroopan unionin kansalaisten luottamusta suuriin infrastruktuuriprojekteihin ja tämä vaikuttaa julkisen talouteen ja kansanterveyteen positiivisesti. Haluaisin myöskin kiittää sitä, että tilintarkastustuomioistuin viittasi matkaajan vähentymiseen ja vaihtoehtoisiin liikenneyhteyksiin ja että äh, nämä matkajan vähentymiset edustavat 60 prosenttia. Olen varma, että nämä seikat tulevat tukemaan paikallistaloutta ja luomaan työpaikkoja. On tärkeää huomata, että nämä eh, tieprojektit on määr, niin tavoitteet on määritelty oletettavien tulosten mukaan. Ja tästä huolimatta kuitenkin tilanne oli sellainen, että tuloksia paikallistalouden suhteen ei saatu saavutettua. Tämän vuoksi haluaisimme käsitellä ongelmaa, että että riittäviä indikaattoreita ei ole olemassa. Tämän vuoksi Euroopan komission ja jäsenmaiden tulisi käsitellä luotettavien ja mitä tässä olevien indikaattorien käyttöä tässä asiassa. Komission tulisi myöskin päivittää ja mukauttaa opasta, jonka se on tehnyt kustannustehokkuusanalyysin suhteen näiden investointiprojektien osalta ja sen tulisi myöskin tukea liikenneennusteiden laatimista. Vetoan myöskin komission, että se helpottaisi parhaiden käytänteiden vaihtoa jäsenmaiden välillä. Tämä auttaisi liikennemäärien arvioimisessa ja myöskin kaikkein parhaimman mahdollisimman tuloksen aikaansaamisessa tieprojekteissa. Tie Hankkeessa on monenlaisia jarruja, jotka liittyvät maan pintaan, seismisiin vaaroihin, ympäristöseikkoihin ja muihin seikkoihin. Meidän täytyy ottaa myöskin lisäsuunnitteluprojektit, kuten tunnelit tai sillat, huomioon. Voisin antaa Kreikasta omasta maastani esimerkkejä. Täytyy ottaa myöskin tässä huomioon asiantuntijuus, asiantuntijoiden tieto. Kreikka on seismiseltä aktiivisuudelta viides maailmassa ja kaikkein ensimmäinen Euroopassa. 90 prosenttia näistä eh, seismisistä eh, energianpurkauksista Euroopan unionissa tapahtuu Kreikassa ja ne vastaavat 5,5 Richterin asteikolla. Kaikki kriittiset infrastruktuurit, kuten eh, kaasuputket, sillat, padot, tunnelit ja tiet tulee suunnitella niin, että kiivenvyöryjen, maanvyöryn ja muiden luonnonkatastrofien riskit otetaan huomioon. Erityisesti lineaariset rakennelmat, kuten kaasuputket ja tiet, kulkevat erilaisten seismisten alueiden läpi, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja tässä täytyy ottaa huomioon olemassa olevat erot ja eh, seismiset eh, seikat. Kaikki nämä asiat huomioon ottaen projektien hinta kasvaa huomattavasti jotta voisimme tukea tuensaajia kulujen laskemisessa. Me vetoamme Euroopan komission ja tilintarkastustuomioistuimeen, että ne tarjoaisivat enemmän tietoa mahdollisuudesta luoda Euroopan unionin laajuinen kulujen arvioinnin vaihto järjestelmä uusissa suunnitteluprojekteissa. Ja tässä kaikki, mitä minulla olikin sanottavana. Kiitoksia paljon. Thank you. Then it is uh, now for the members to react and I have at least Kiitoksia nyt. Jäsenet saavat käyttää puheenvuoroja. Minulla on ainakin kaksi pyytöä. Ensimmäisenä Panajatova. Hyvät kollegat, haluaisin ensiksi kiittää tilintarkastustuomioistuimen jäseniä tästä raportista. Tämä kertomus on hyvä pohja budjetinvalvontavaliokunnan työlle. Haluaisin myös onnitella edustaja Saara Kaakkista hänen tekemästään työstä. Mainitsisin kolme perusaspektia nyt, eli tehokkuus, tiedonvaihto jäsenvaltioiden välillä, käyttäen tietokantaa Euroopan tasolla – ja lopuksi sitten ne syyt, miksi monet hankkeet ovat viivästyneet. Voin täysin yhtyä tilin tarkastustuomioistuimen lähestymistapaan. He korostavat tehokkuutta, eivät ainoastaan maksujen tai maksatusten säännönmukaisuutta. On hyvin tärkeää tarkastella sitä, kuinka tehokkaasti rahat on käytetty ja myös sitä, minkälaista hyötyä näistä hankkeista on. Ne ovat hyvin tärkeitä, on tärkeää kvantifioida tie turvallisuusparannuksia, katsoa kuinka paljon henkiä on säästynyt, jotta voidaan todellakin tarkastella sitä, miten tieturvallisuutta on eurooppalaisin varoin parannettu ja samanaikaisesti komission jäsenvaltioiden pitäisi miettiä erityisiä indikaattoreita, jotta voitaisiin selvästi mitata näiden hankkeiden hyötyä sekä kansallisesti että alueellisesti sekä pitkällä että lyhyemmällä aikavälillä. Ja voin täysin yhtyä esittelijän suositukseen koskien mahdollista tietokantaa tiedonvaihtoa varten. Tästä olisi varmasti hyötyä niille, jotka tarjouskilpailuja järjestävät ja voitaisiin alustavasti arvioida, kuinka paljon tämä tulee maksamaan. On tärkeää, että infrastruktuuria saadaan tehokkaasti vaaditaan parhaita käytänteitä. Meillä on vielä muitakin puhujoita ja toinenkin raportti, jotta puhua lyhyesti. Ja sitten kolmanneksi on tärkeää miettiä sitä, miksi jotkut hankkeet viivästyvät. Ja on mietittävä sitä, ovatko viivästykset sen auttamia, että jotkut operatiiviset hankkeet ovat tai ohjelmat myöhästyneet jäsenvaltioissa ja tässä on siis suunnitteluongelmia. Ja sitten toisaalta pitää miettiä, johtuvatko viivästykset ehkä sellaista seikoista, jotka ovat ennakoimattomia, esimerkiksi arkeologiset löydökset tai miten aloille päästään. Tämä on hyvin tärkeää, koska nyt on vielä nykyinen ohjelma kausi työn alla. Ja tästä syystä olisi hyvä ottaa tämä teksti mukaan valiokunnan miettää. Kiitos. Thank you, Mrs. I- Paljon kiitoksia, edustaja Ayala Sander. Ja voisitko puhua lyhyesti? Niin, kyllä, kyllä. Ensiksi haluaisin kiittää näistä selvitystä sanoista, mutta yllättävää oli, että useampaan otteeseen korostitte sitä, että Espanjassa kulut olivat nelinkertaisia ja meille ei kuitenkaan kerrottu, mistä tämä johtuu. Ja kun sitten tarkemmin katsoo tätä eh, tekstiä, varmasti mm, edustaja Verbauen on tarkkaan tekstiin tutustunut, niin sen lisäksi, että ottaa sille, kuinka paljon palkkakuluja on Espanjassa ja sitten toisaalta Saksassa. Todennäköisesti tämä on mietitty, onko Timmerassa tätä tehnyt, olisi hyvä tietää nämä seikat, muuten voi tulla yllätyksiä. Ja sitten sanoisin myös, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan on eri tapoja eh, arvioida tätä kokonaiskulua. Pitää huomioida myös pinnan muodot ja mm, ympäristö eh, niin poispäin. Ja kun herra Fogartvar tässä puhui, niin tässä ei perustu neuvottelujen osalta tästä puhuttu ollenkaan. On ihan eri asia rakentaa Espanjaa tai sitten tuonne eh, Platt Deutschlandin alueelle ja sitten täällä on mainittu todellakin tämä asia, että neljä kertaa kalliimmaksi tulee. Ja sitten haluaisin tietää, miten kriisin kustannukset on tänne otettu mukaan, sillä jos tässä on tämä nelinkertainen kustannus Espanjan osalta, niin tämä johtuu siihen, miten tilintarkastustuomioistuin on laskenut tämän keskimääräisen liikennemäärän ja 2008 tämä on laskenut vielä enemmän kuin mitä täällä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa sanotaan, niin siinä oli hyvä jos edustaja kertoisi meille, että kaikki nämä asiat ei ainoastaan otettaisiin esiin tätä yhtä mielenkiintoista kohtaa, vaan meidän voitaisiin kertoa tarkemmin, että mitä kaikkea liittyy tähän maantietarkasteluun, eikä ainoastaan yhtä ainoa mittausta. Ja haluaisin tietää, miten kriisi on vaikuttanut liikenteeseen Espanjassa tai Espanjassa ja Saksa Puolassa ja sitten pitää miettiä, mikä vaikutus tällä on sitten maanteihin. Meillähän on 456 vuoristoa, eh, vuorijonoa keskellä maata ja sitten meillä on siellä tämä eh, Messetan tasainen alue. Muissa maissa tämmöistä ei ole. Siellä on vain yksi tunneli tai yksi silta ja kaikki tulee kalmaksi meillä. Paljon kiitoksia. Ehdottaisin aika rajoitteiden vuoksi seuraavaa. Me olemme nyt 20 minuuttia tämän raportin parissa viettäneet ja meillä on vielä yksi raportti ähm, käytävänä ja olisi reilua, että kaikki saavat yhtä paljon käsittelyaikaa erityisesti, jos ähm, edustaja Alexander ähm, tapaa tilintarkastustuomioistuimen vastuuhenkilöitä ja toivottavasti saa riittäviä selvityksiä kysymyksiinsä. Voisimme päättää tämän keskustelun nyt ja sitten esittelijä voi kahdenvälisissä keskusteluissa käsitellä asioita. Jos kaikki ovat nyt samaa mieltä tästä, en luonnollisesti jätä komissiota sivuun. Heillähän on viimeinen sana, mutta tiedän, että komissio käyttää aina hyvin lyhyitä puheenvuoroja. Toivottavasti nyt ovat maineensa mittaisia tässäkin. Olkaa hyvä. Uh, paljon kiitoksia puheenjohtaja Ervan aluksi. Tämä tilintarkastustuomioistuimen raportti on erittäin hyvä. Se käsittelee erittäin tärkeitä asioita, joita me olemme tarkastelleet jo vuosia. Me kiitämme myöskin erittäin paljon valiokunnan johtopäätöksiä. Ensimmäinen asia, jossa olemme samaa mieltä, ovat nämä löydökset ja sitten toisekseen olemme samaa mieltä suosituksista. Ja täytyy sanoa, että monet suositukset ovat sellaisia, että me olimme jo toteuttamassa monia suositeltuja toimia. Meidän tulisi ehkä seuraavalla ohjelmakaudella keskittyä tähän, sillä tämä on kaikkein tehokkain tapa tulevaisuudessa käsitellä näitä puutteita. Minun täytyy korostaa sitä, että meillä on monia välineitä ja me tulemme näitä löydettyjä puutoksia todennäköisesti korjaamaan. Me tarvitsemme paljon strategisemman lähestymistavan sen suhteen, mitkä ja minkä tyyppiset tiet valitaan tuen kohteeksi. Meillä täytyy olla strateginen kansallinen toimintasuunnitelma, joka asetetaan kokonaiskontekstiin kaikkien tukia saavien projektien osalta sekä paikallisen, kansallisen tai Euroopan tason tuen suhteen. Tämä on tärkeä elementti tulevaisuutta ajatellen. Toinen tärkeä elementti on se, että me otamme näihin ex-ante-ehdollisuus elementteihin kansallisen liikennesuunnitelman lisäksi myöskin julkiset hankinnat mukaan, sillä tilintarkastustuomioistuin tässä oikein totesi, että kilpailulla on tiettyjä esteitä ja tietyt ongelmat johtuvat julkisten hallinto- hankintojen säännöistä. Nyt yksi näistä seikoista on ex ante ehdollisuus ja kyseessä ei ole vain se, kuinka sitä toteutetaan, vaan myöskin läpinäkyvyys, koulutus, kapasiteetin rakentaminen, nämä asiat ovat niitä erityistoimia, jotka voisivat tukea jäsenmaita pääsemään näistä puutteista yli. Sitten projektien hallinta jälleen kerran. Hallinnollinen kapasiteetti, kuinka suunnitella projekteja, kuinka suunnitella hallinnolle monimutkaisia projekteja. Nämä ovat eräitä kaikkein monimutkaisempia projekteja itse asiassa. Ja sitten seuraava ohjelma kautta ajatellen me tulemme luomaan indikaattoreita ja tehokkuusindikaattoreita, joiden kautta voin varmistaa sen, että että ellei tavoitteita saavuteta, me voimme tukea leikata. Tämä on yksi asia, jolla voimme varmistaa päämäärään pääsemisen. Tämä oli osa siitä, mitä me pyrimme tekemään. Jälleen kerran kiitokset tästä kertomuksesta ja kiitokset valiokunnan työstä. Kiitos. Kiitoksia. On hienoa tietää, että ennen kuin parlamentti on käyttänyt puheenvuoroon, komissio ja tilintarkastustuomioistuin ovat samaa mieltä siitä, mitä tulisi tehdä. Nyt siirrymme seuraavaan asiaan esityslistalla. Kyseessä on erityiskertomus numero kuusi. Ovatko nyt ja sanovat, että on saaneet vastineita rahalle maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamisen tähtäävillä toimenpiteillä. Olkaa hyvä. Kiitos ihan lyhyesti puheenjohtaja. Pystyn vain kertomaan siitä, mitä löysimme. Teidän tiedätte, että maaseutualueilla on usein vähän työllisyysmahdollisuuksia. Siellä on vähän väkeä, vähän työ paikkoja tarjolla. Jos monipuolistetaan maaseudun taloutta, niin tämä voi edistää kasvua ja kestävää kehitystä. Nykyinen maaseutukehityspolitiikka sisältää kolme toimenpidettä, joiden tarkoituksena on monipuolistaa maaseutualueita. EU budjetti, joka on näihin toimiin varattu, on 5 miljardia euroa 2007-2013 kaudelle ja siihen lisäksi tulee kansallisia varoja. Näin kaiken kaikkiaan julkisia varoja on 7 miljardia varattu ja oleellisimmat seikat ovat seuraavat. Jäsenvaltiot eivät aina tehneet selväksi, miksi näitä ohjelmia tarvittiin omissa maaseutukehitysohjelmissaan, eikä ole tehty selväksi, eh, miksi ja miten voi tällaiset ohjelmat edesauttaa eh, kasvua ja kehitystä. Eli tässä on otettu mukaan melkein mitä tahansa eh, hankkeita ja tilintarkastustuomioistuimen mielestä ei olisi pitänyt hyväksyä sellaisia maaseutukehityshankkeita, joissa ei selkeästi kerrottu, minkälaisia odotuksia oli. Yleiset tavoitteet liittyvät kahteen yleiseen kriteeriin ja valintajärjestelmään jota ei kuitenkaan sitten sovellettu tai jotka olivat merkityksettömiä. Ja tästä seurasi se, että jäsenvaltiot ottivat mahdollisimman paljon, hyväksyivät mahdollisimman paljon hankkeita ihan riippumatta siitä, miten tehokkaina näitä hankkeita pidettiin. Ja myöhemmin, kun oli vähemmän varoja, niin niin kutsutusti oli parempiakin hankkeita, jotka piti hylätä. Ja sitten toiseksi, toiseksi aina ei annettu varaa erityisesti niille hankkeille, jotka erityisesti tarvitsivat julkista tukea. Tämä on niin kutsuttu hukkavaikutus. Esimerkiksi 35 57 hankkeesta, jotka tutkittiin, olisi pantu täytäntöön myös ilman julkista tukea. Melkein puolessa eh, tapauksista voitiin havaita, että investointi alkoi tai se vietiin loppuun ennen kuin tehtiin päätös siitä, että tukea annettiin. Tämä on selkeä Eh, osoitus vaikutuksesta Löydettiin myös huonoja tarkastuksia, jotka liittyivät eh, siihen, olivatko nämä hankkeet eh, järkeviä vai eivät. Ja usein niillä vain tuettiin yhtä edunsaajaa ja sitten toisen edelle tämän niin kutsuttu syrjäyttämisvaikutus. Ja sitten tehän tiedätte, että me olemme aikaisemminkin puhuneet siitä, että on tarpeeksi eh, tietoa saatavilla. Ja tästä pari viikkoa sitten kerrottiin liittyen Rovakalanpähän työhön. Ja lopuksi sanoisin vielä, että vaikka perustekstistä maaseutukehityksen osalta on jo saatu hyväksyntä aikaiseksi, niin voidaan huomioida tämän tarkistuksen tulokset delegoissa säädöksissä, jotka valmistellaan 2014. Myös asetus ehdotuksessa huomioidaan jotkut asiat, jotka tästä käyvät ilmi, että ei ole analysoitu tarpeeksi maaseutukehityshankkeita eikä ole kunnon kriteerejä käytetty delegoitujen säädösten kautta. Voitin saada muita seikkoja mukaan otettua tässä esimerkiksi ajattelen nyt komission menettelyjä, joissa pitäisi kriittisemmin miettiä sitä, miten jäsenvaltiot todella perustelevat tarvetta näille toimille. Ja tilintasotuomioistuin toivoisi, että käytettäisiin myös sellaisia valintakriteerejä, joilla huomioidaan, jossa huomioidaan eh, hankkeiden laatu. Tarvitaan myös jonkunlainen pistetysjärjestelmä ja voidaan varmistaa se, että jäsenvaltio on toiminut oikein käytännössä. Kiitos. Thank you. The rapporteur. Kiitoksia. Esittelijä Kadenpää, haluatteko käyttää puheenvuoron? Ja ein herzliches Sydämiset kiitokset aluksi Kinstille hänen raportistaan. Minäkin olen jäsenenä maatalousvaliokunnassa ja ympäristövaliokunnassa ja tietysti nämä valiokunnat tietoisia ongelmista, jotka liittyvät varojen käyttöön ja varojen jakamiseen. Pahoittelen tässä sitä, että tämän parlamentin lausunnon laadinnassa, joka koski yhteistä maatalouspolitiikkaa, me emme vielä tietäneet monia näitä asioita, koska on, uskon, että eräät tarkistukset, joita minä tein, jotka liittyvät maaseudun kehittämiseen, ne kenties olisi otettu huomioon nimenomaan siinä mielessä, että kun me haluamme huolehtia elämänlaadusta maaseudulla, silloin myös työllisyys eri ammateissa, jotka ovat maatalouden ulkopuolella, pitäisi löytää siis työllisyyttä näillä alueilla. Ja, ja tämä pitäisi olla yksi tavoite, tavoite, jolla pyritään säilyttämään tai pitämään nuorissa Ei riitä se, että tuetaan pelkästään nuoria viljelijöitä, vaan pitää olla myöskin asianmukainen infrastruktuuri, lastenhoitolaitokset, lääkäripalvelut, sosiaaliset palvelut. Tämä olisi ollut yksi mahdollisuus ennakoivasti seuraavaa tilastotuomioistuimen tarkistusta varten toimia niin, että tämäkin varojen käyttö muihin kuin maatalouteen liittyviin työllisyyden rakenteisiin pienille ja yrityksille olisi saatu aikaiseksi. Haluan kiittää tästä kertomuksesta. Erinäiset asiat, jotka täällä on otettu esille ja ovat sellaisia, että ne on otettu on otettu huomioon jo nyt seuraavaa tukikautta varten, koska maaseudulla on, ajatellen se rakennetta, toisen näköinen tilanne, joten pyytäisin, ja meillä kaikilla on tehtävänäkin se, että yhdessä jäsenvaltioiden kanssa me pyrimme tulemaan maatalouspolitiikan panemaan toimia, mitä tulee maaseutuun, toteutumaan niin, että se vastaa tilintostumistumien suosituksia, koska monet tehtävät itse asiassa nyt käytännössä siirtyvät jäsenvaltioille ja ensisijaisesti niiden tehtävänä on katsoa, miten ne pystyvät toimimaan näiden puitelitysten mukaisesti, miten toimipano tapahtuu, koska nimenomaan hankkeiden etsimisen ensimmäisessä vaiheessa päätehtävänä on, että tällainen ex ante arviointi auttaa siinä, voidaan, voidaanko onko niin, että voidaan havaita, että onko niitä esitetyt hankkeet ylipäätään sellaisia mahdollisuuksia menestyä? Paljon kiitoksia. Nyt jäsenet voivat käyttää puheenvuoroja. Edustaja Rympi, halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Aluksi haluaisin kiittää sydämellisesti kollega Kaldenbachia. Tämä on sellainen aihe, joka tulee olemaan hyvin tärkeä ajatellen tulevaisuutta. Kysymys on ennen kaikkea siitä, miten tälläkin alueella työllisyyttä voidaan varmistaa valitettavasti on niin, että monissa tapauksissa ei ole selkeästi muotoiltuja suuntaviivoja, joten olisi järkevää, jos tulevaisuudessa esimerkiksi edistettäisiin itsenäistä ammatin harjoittamista tai, tai tällaiset pienimmät yritykset, joissa alle kymmenen työntekijää olisivat tuen kohtana ja tässä ennen kaikkea näilläkin olisi työllisyysvaikutuksia jopa tällaisilla heikommissa asemassa olevilla alueilla ja minä uskon, että viime kädessä tuki näille toimille alueilla pitäisi asettaa etualalle, siis nimenomaan työllisyys, koska sillä näillä alueilla täytyy olla eh, ensisijainen asema. En halua tarttua yksityiskohtiin, mutta minusta ratkaisemaan tärkeää on juuri se, mitä, minkä kollega Kallipa otti esille ja kiitän puheenvuorosta. No Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Emme luonnollisestikaan unohda komissiota erityisesti koska Desusa, vanha ystäväni, on siellä. Olkaa hyvä. Chairman, many thanks uh, to the, to... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, kiitos tilin tarkastustuomioistuin ja kiitos myös esittelijälle. Haluaisin korostaa sitä, että voimassa oleva lainsäädäntö ei ainoastaan kata työllisyyttä ja tuloja, vaan myös elämän laadun ja elinkeinorakenteen monipuolistamisen. Komissio on sitä mieltä, että monet suositukset on suunnattu jäsenvaltioille esimerkiksi liittyen hankkeiden valintaan ja valvontajärjestelmiin. Subsidiariteettiperiaate antaa jäsenvaltioille alueille paljon harkita valtaa liittyen mm, tähän maaseudun elinkeinomuotojen monipuolistamiseen tietysti parantamisen varaa vielä on. Ja tähän liittyen haluaisin mainita seuraavat seikat. Eli seuraavan kauden aikana tapahtuva strategisen lähestymistavan vahvistaminen ja sitten parempi maaseutuyrityspolitiikka tarvitaan hyvän logiikan pohjalta tapahtuvaa työtä ja on tehtävä etukäteisselvityksiä. Jos ei olla tavoitteiden mukaisia, niin komissio ei anna hyväksyntäänsä. On parannuksen varaa myös täytäntöönpanossa. Ja haluaisin korostaa sitä, että meillä on uusi tulossuuntautunut lähestymistapa, joka tulee maaseutukehityspolitiikan taustalle tilintarkastustuomioistuimen tutkimat kolme toimenpidettä on otettu nyt yhteen ja on selvitetty eh, ehtoja tukikolpoisuudelle ja komissio on samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa siitä, että hankkeita valittaessa pitäisi huomioida hankkeiden laatu ja pitäisi olla jonkunlainen eh, pisteytysjärjestelmä tätä seikkaa vielä vahvistetaan. Jäsenvaltioille on jo annettu ohjeita liittyen valintakriteereihin ja tukikelpoisuusehtoihin seuraavalle kaudelle, jotta tässä tilanne paranisi. Keskustelut ovat myös käynnissä liittyen tämän syrjäyttämisvaikutukseen eh, ja vielä tähän hukkavaikutukseenkin palataan. Haluaisin kuitenkin korostaa seuraavia seikkoja, jos ajatellaan tukikelpoisuutta, niin tukikelpoisia ovat ainoastaan sellaiset menot, jotka on hallintoviranomisten toimesta hyväksytty. Eli ensin on esitettävä hakemus asianomaisille viranomaiselle. Ja tämä on vain artikla 43 mukaista. Komissio myös otti käytäntöön lisäparannuksia, valvontaa parannettiin ja varmistusmahdollisuuksia. Mitä tulee sitten näin kohtuisiin kustannuksiin, maaseutualueen uusien yritysten eh, tiedot on toimitettava ja myös niiden eh, yrityssuunnitelmat ja se, miten ne ovat toteutuneet. Ja infrastruktuurihankkeet ovat tukikelpoisia siinä tapauksessa, että ne ovat kuntien kehityssuunnitelmien mukaisia, jos tällaisia suunnitelmia on olemassa. Eli näin, näiden hankkeiden on oltava paikallisten kehitysstrategioiden mukaisia, mitä tulee sitten valvontaan ja arviointiin. Meillä on yhteinen seuranta puitteisto ja aivan saada käsiksi uudet puitteet, jotka ovat vielä virtaviivaisemmat. Näin voidaan käyttää tavoiteindikaattoreita liittyen tiettyihin tavoitealueisiin, jotka tätä valtio on valittu. Komissio on siis sitä mieltä, että näillä aloitteilla vastataan tuomioistuimen suosituksiin, mutta haluaisimme kuitenkin muistuttaa, että kuten esittelijä sanoi, meidän on todellakin pyrittävä parantamaan elämän laatua maaseutualueilla ja monipuolistamaan elinkeinorakentaa. Kiitos. Okay, thank you very much. I think we have come to the end. Paljon kiitoksia. Me taisimmekin päästä keskustelun loppuun. Täällä on huomattava konsensus vallalla. Meillä pitää olla parempia indikaattoreita ja toisekseen kansallisten hallitusten pitäisi parantaa tilannetta. Tällä yhteenvedolla voisimmekin päättää tämän päivän kokouksen ja toivottavasti